Dear colleagues, Arvon kollegat, may I ask you to take seat? Hyvät kollegat, voinko pyytää teitä istuutumaan? Hyvät kollegat, istuutumaan. We have to start our meeting. Meidän täytyy aloittaa tämä kokouksemme. Eli hyvät kollegat, Tänään meillä on suuri ilo toivottaa tervetulleeksi Espanjan valtiovarainministeri Tekindos. Tervetuloa tänne. Kuten tiedätte, niin tämä kokous on yhteiskokous Regin ja Ekon valiokuntien kanssa ja tämä liittyy artiklan 23 mukaiseen jäsenneltyyn vuoropuheluun koskien rakennerahastoja. Tehän tiedätte, että tämä vuoropuhelu on nyt meneillään ja koordinaattorit ja pu- päättivät jo puheenjohtajakokous vahvisti tämän päätöksen <clears throat> järjestää tämä mielipiteiden vaihto Portugalin ja Espanjan valtiovarainministereiden kanssa. Tämä liittyy heidän arvioonsa siitä, minkälaista ää, toimintaa, mihin to, siitä mihin toimenpiteisiin heitä on ää, kehotettu ryhtymään ja esittävät mielipiteensä rakennerahastojen maksattamisten jäädyttämisestä. Annan ensin puheenvuoron ystävälleni, kollegallani, Regin puheenjohtajalle. Hän voi esittää myös johdantopuheenvuoron. Thank you, thank you very... Kiitoksia paljon, herra Goltieri hyvää iltaa tai hyvää iltapäivää kummallekin, kummankin valiokunnan jäsenille. Haluaisin tässä jatkaa työtä liittyen jäsenetyn vuoropuheluun. Meillä oli mahdollisuus järjestää tänään ministerien kuuleminen. Kyse siis Espanjan ja Portugalin ministerit. Arvoisa herra Guindos ja herra Juan Centeno kenties joka tulee sitten myöhemmin paikalle. Haluaisin lisätä vielä arvoisen kollegan jälkeen, että tapaamme toisemme ja ministerit nyt oikeaan aikaan. Melkein kuukausi sen jälkeen, kun molemmat maat ovat esittäneet budjettisuunnitelmansa vuodelle 2017 Euroopan komissiolle ensinnäkin ja toisekseen ennen kuin komissio tekee ehdotuksen rakennerahastojen äh, myöntämisen keskeyttämiseksi tai ei näiden kahden jäsenmaan osalta. Ensimmäisen kokouksen jälkeen, kun tapasimme Euroopan komission varapuheenjohtajan Kataisen ja komission jäsen Kretsun, joka on vastuussa aluekehityksestä, jatkamme työtämme tämän asian parissa. Ja nyt minulla on ilo antaa puheenvuoro herra sille joka on Espanjan ministeri. Ministeri, saatte puheenvuoron nyt kymmeniksi minuutiksi. Ikävä kyllä, niin kuin aina meillä nyt ei ole riittävästi aikaa, joten kymmenen minuuttia, olkaa hyvä. Kiitoksia paljon. Puh. Señoras y señores eurodiputados, es siempre un honor comparecer ante las comisiones del Parlamento Europeo. Atendiendo a su invitación, el propósito de mi intervención es destacar los elementos. Tässä on alussa hieman teknisiä ongelmia. Sähköt sammuivat. Ensinnäkin eh, jäsenet on vuoropuhelu ja seikat, jotka halutaan ottaa mukaan tähän keskusteluun rakennerahastoista ja maksatusten mahdollisista keskeytyksistä. Ensinnäkin haluaisin kertoa hiljattain tapahtuneesta taloudellisesta kehityksestä ja sanoa, että Espanja on erittäin sitoutunut pistämään liialliset alijäämät kuriin. Espanja yksi eurooppalaisista maista, joihin nykyinen kriisi on kaikkein eniten vaikuttanut vuodesta 2008 eteenpäin aina vuoden 2013 puolivälin saakka reaalitalouden luvut, PKT-luvut laskivat 9 prosenttia. 3,5 miljoonaa työpaikkaa menetettiin Taloustilanne on erittäin ikävä. Espanja on kuitenkin käyttänyt erittäin kunnianhimoisen strategian, jonka tarkoituksena on valtion talouden vakaannuttaminen ja rakenteisten uudistusten aikaansaaminen. Rahoitussektoria myöskin uudelleen strukturoidaan. Työmarkkinoita pyritään stimuloimaan ja luomaan työpaikkoja. Lisäksi pyritään parantamaan eri talouden sektoreiden kilpailukykyä. Olemme osoittaneet erittäin vahvaa sitoumusta niiden maakohtaisten suositusten toteuttamiseksi, joita Espanjalle annettiin Euroopan talouden ohjausjakson yhteydessä. Espanja on yksi niitä maita, Euroopan unionissa, joka kaikkein parhaiten täyttää maakohtaiset suositukset erittäin tehokkaalla tavalla. Edellisten kahden vuoden aikana elpymisprosessi on saatu liikkeelle. PKTL on kasvanut viimeisten 13 puoli, vuor- puoli vuosipuoliskon aikana. Ja nyt täytyy tarkastella vielä työmarkkinoiden kehitystä. Uudistuksilla on ollut siellä merkittävä rooli, joten työpaikka on saatu luotua paljon enemmän kuin aiemmin. Vuodesta 2014 eteenpäin on luoneet yli, yli puolitoista miljoonaa uutta työpaikkaa. työttömyys on laskenut kahdella miljoonalla ihmisellä huippuluvuista. Vuonna 2017 aiemme pitää yllä tätä samaa kehitystä. BKTL kasvaa yli 3 prosentin luokkaa vuodessa. Tämä on kaksi kertaa niin paljon kuin euroalueella keskimäärin, eli Espanja on yksi kaikkein nopeimmin kasvavia talouksia, kun tarkastellaan jopa suuria valtioita. Viimeisten 12 kuukauden aikana Olemme pystyneet luomaan paljon lisää työpaikkoja ja työttömyys on laskenut merkittävällä tavalla. Tämä on saatu aikaan siten, että on uudelleen mukautettu tai sopeutettu eri taseita. Ja in, investoinnit ovat nousseet 10 prosentilla. Yksityinen velka sillä kävi samalla tavalla ja tämä on yhteen sopiva luottotalouden kanssa. Me olemme saaneet aikaiseksi talouskasvua rakennussektorilla ja myöskin toisilla osa-alueilla. Ja myöskin esimerkiksi palvelujen osuus on kasvanut. Me olemme tehneet erittäin paljon kestävän veropolitiikan kannalta. Tämä on tärkeää ja myöskin julkinen velka 2011 oli 9,6 prosenttia ja tämä on nyt sitten laskenut 50 prosentilla 2015, joten Espanja on Euroopan unionissa neljänneksi paras maa, jossa on paras budjetin vakautus käynnissä. Ja tämä alijäävän lasku saatiin aikaiseksi talouskasvun aikana, tai silloin kun talouskasvu oli hyvin alhainen, inflaatio oli negatiivinen ja myöskin maailmanlaajuisesti vaikutus oli negatiivinen. Myöskin tällä politiikalla oli vaikutusta myöskin julkisen talouteen vuonna 2015. Muilla mailla oli myöskin samankaltainen tilanne talouden osalta, eikä sielläkään voitu kaikkia tavoitteita saavuttaa. Espanja on tehnyt todella paljon myöskin rakenteellisella puolella ja komissio on sitä mieltä, että rakenteet ovat parantuneet merkittävästi, varsinkin mitä tulee myöskin talouden tasapainoon. Meillä on ollut noin yhden prosentin kasvua vuosittain, mutta Euroopan komissio totesi, että rakenteelliset toimet on Espanjassa aliarvioitu. Tähän on olemassa metodologisia syitä. Komission menetelmä ei todellakaan ota kaikkia niitä tekijöitä huomioon, jotka ovat vaikuttaneet talouskasvuun Espanjassa, eikä samanaikaisesti myöskään ota inflaatiota huomioon. Ainoastaan tuo todellinen output gap otetaan huomioon ja negatiivisten inflaatiolukujen kohdalla vaikutukset ovat negatiiviset. Jos otetaan tämä output gap huomioon, voidaan nähdä, että toimet ja rakenteelliset toimet ovat 5 prosenttia bruttokansantuotteesta ja tämä on 1,25 prosenttia vuodessa. Se on selkeästi enemmän kuin mitä komissio edellytti. Ja Espanja teki todellakin paljon toimenpiteitä Euroopan unionin taloudellis, talousvaatimusten mukaan. Ja tämän voidaan nähdä myöskin paikallishallintojen kohdalla. On pyritty kaikki toimenpiteet täyttämään ja hallitus pyrki nyt saavuttamaan tuon alijäämäluvun vuoteen 2016 mennessä ja tähän myöskin liittyvät myöskin menot. Ja myöskin tähän tuli äh, tuo budjettivuoden ennenaikainen lopun saattaminen ja myöskin varallisuusverotuksen verotuksen toimenpiteitä. Nämä ovat nyt sitten kantaneet hedelmää ja tämä voidaan äh, nyt sitten nähdä näissä viimeisimmissä luvuissa hyvin selkeästi budjettivaikutukset, mitä näillä toimenpiteillä on, ovat selkeästi yli 18 miljardia vuonna 2016. Tämä on noin yksi prosentti, hiukan enemmän kuin yksi prosentti Espanjan BKTstä, ja voimme nyt eh, selkeästi sitten eh, pitää kiinni tuosta 4,6 prosentista tänä vuonna ja myöskin saavuttaa tuo 3,1 prosenttia ensi vuonna. Arvoisat edustajat, te tiedätte, kun kyse on näistä maksujen keskeyttämisestä rakennerahastojen kohdalla, niin kuin ECOFIN on viime kuukausina päättänyt, niin tällä on erilaisia vaikutuksia. Tämä voi esimerkiksi johtaa siihen, että joudutaan maksamaan sakkoja. 8.8. Euroopan komissio esitti suosituksen, jossa pyrittiin ottamaan tai laskemaan sakon suuruus, mutta komissio ja neuvosto tässä painottivat Espanjan hallituksen tekemiä uudistuksia vuodesta 2012 eteenpäin. Ja tämä hyvin vaikeana aikana, jolloin pyrittiin myöskin taistelemaan tätä liiallista alijäämää vastaan. Nämä ovat kaikki olleet tärkeitä asioita, ne ovat tunnettuja ja ne täytyy ottaa huomioon myöskin eh, rakennerahastojen työjärjestössä todetaan, että Euroopan komissio sen täytyy ottaa huomioon että talous, taloustilanne näissä maissa. Ja tähän myöskin liittyy, liittyvät työllisyysmarkkinat. No kehitys on ollut hyvä, mutta meidän täytyy vielä saada 1,4 miljoonaa työpaikkaa lisää, jotta voimme saavuttaa sellaisen tilanteen, joka oli ennen kriisiä vallalla. Me toivomme tästä syystä, että Espanjan myönteiset toimet otetaan huomioon ja niitä arvostetaan. Meillä on nyt uusi hallitus Espanjaa selkeästi ponnistelee sen puolesta, että liiallinen alijäämä saadaan keskeytettyä vuoteen 2018 mennessä. Ja seuraavien kuukausien aikana sitten budjettisuunnitelma päivitetään vuodelle 2017, jotta saadaan alijäämä 3,1 prosenttiin näiden toimenpiteiden avulla. Jos nyt maksujen keskeytys toteutuu, niin tämä tapahtuu tilanteessa, jos, jos maa ei ole, ei ole näihin toimenpiteisiin ryhtynyt, mutta Espanja on tehnyt näin. Talouskasvu on ollut keskimääräistä. Espanja on ponnistellut sen puolesta, että se taistelisi alijäämä vastaan ja pyrkii edelleenkin näihin ponnisteluihin. Ja tämä osoittaa myöskin sen, että jopa valalla oleva hallitus kykeni tähän. Espanja on paras esimerkki sille, että on mahdollista päästä talouden elpymisen tielle. Ja tämä on näiden uudistusten myötä tapahtunut. Ja kun ajatellaan taloudellista tilannetta meidän maassamme, ei ole mitään epävarmuustekijöitä – euroalueen vakaudelle. Ja jos nyt sitten maksut keskeytetään, niin tämä olisi myöskin kontraproduktiivista. Se olisi vaaranlainen merkki, merkki jota Euroopan unioni ei tarvitse. Talouspolitiikan pääprioriteetit tulisi ottaa huomioon joita Euroopan unioni noudattaa tällä hetkellä. Ja tässä on epävarmuustekijöitä maailmantaloudelle, mutta myöskin rahoitusmarkkinoille Euroopassa. Jos tällaista maata sakotetaan, joka on tärkeimmät uudistukset vienyt läpi, niin tässä tehdään täysin päinvastoin kuin sitä, mitä Espanja ja euroalue tarvitsee. Kiitos. Paljon kiitoksia. Ja nyt jatkamme sitten ensimmäisellä kysymyskierroksella. Koordinaattorit regivaliokunnasta saavat puheenvuoron. Me pohdimme, miten järjestäisimme tämän kuulemistilaisuuden ja päätimme, että kysymys tässä ensiksi koordinaattorit esittävät kysymyksen. Puolitoista minuuttia per henki pyydän. Ja Edustaja Van Nisterroy, EPP-ryhmän koordinaattori saa puheenvuoron. Eh, president. Kiitoksia puheenjohtaja. Arva ministeri, onnittelut teille ensinnäkin siitä, että teidät uudelleen nimettiin virkaanne hallitukseen. Onnittelut myöskin erinomaisesta aluepolitiikasta, jota Espanja on harjoittanut jo vuosikausia. Te olette yksi voittajia. Te olette saaneet aluepoliittisia palkintoja, rr, aluepoliittisia tähtiä vuodesta toiseen. Siksi te teette työnne hienolla tavalla. On nyt myöskin niistä tiedoista, joita te juuri annoitte meille nyt hyviä tietoja. Tämä tuo meidät siihen johtopäätökseen, että komissio on tässä helppo tehtävä nyt edessään. Tulos voi olla ainoastaan nolla. Ei, siis, niin, jo, siis näitä maksuja ei keskeytetä. Se voi olla ainoa johtopäätös tästä, mutta tietystikin täytyy tarkistaa asiaa. Komission tehtävänä on tarkistaa teidän tarinanne paikkansa pitävyys. Edellisellä kerralla jo sanon, että nyt ei pitäisi rangaista vääriä tahoja. Siis avun saajia, sosiaalisia hankkeita tai aluesuunnittelua tai maaseutu, maaseutusuunnittelua. Komissaarissa sanoi edellisellä kerralla, että ei tällaista mitään, tällaisesta ole mitään vaikutusta. Voitteko sanoa, että mikäli jokin hanke keskeytetään, maksut keskeytetään, niin kauanko kestää sen uudelleen liikkeelle saaminen? Mikäli on aikakausi, että ei saada laskuja maksettua, niin sitten valtion täytyy korvata alueille ja muille keskeytyksiä. Onko te mitään tämän tyyppisiä suunnitelmia Espanjassa? Tässä olivat kaksi merkittävintä kysymystä, jotka minulla olivat mielessäni. Nyt minulla on niin paljon parempi tunne asian suhteen kuin edellisessä kokouksessa. Kiitoksia. Sitten sosiaalidemokraattien puolesta edustaja gotsolino. Siamo Niin on aika kiintoisaa, että meidän täytyy nyt keskustella tässä makrotaloudellisessa puitteistossa. Nythän tässä on mennyt kaksi vuotta konsolidointia, ähm, tiedot ovat äh, aina vain myönteisempiä, niin on kumma, että ylipäänsä avataan keskustelu rakennerahastojen keskeyttämisestä, mutta tässä sitä nyt ollaan. Ja se, että me keskustelemme tästä asiasta, niin vahvistaa sen aika pitkälle jaetun mielipiteen Tämä koskee ainakin Espanjaa, mutta myös Portugalia. Ähm, sen, että, että vaikka varsinaisia perusteita jäädyttää näitä rakennerahastojen maksatuksia, äh, ei ole, niin haluaisin äh, ottaa esiin sen, että mitä hallaa se tekee, että me ylipäänsä aloitamme tämän keskustelun, tämän keskustelun, jonka toistan meidän mielestämme ähm, ei pitäisi edes tapahtua. Thank you. Kiitos. Edustaja Luer ECRn puolesta, olkaa hyvä. Kiitos. Haluaisin aluksi kiittää herra de Guindosia siitä, että hän on täällä. ECR pitää hyvänä Espanjan parlamenttia, parlamentin päätöstä siitä, että Mario Rahois tässä vahvistetaan toimessaan. Ja toivottavasti tämä nyt sitten auttaa talouskasvussa ja e seurata tukee sitä päätöstä, että ei jäädytettäisi maksatuksia siltä, sillä perusteella, että se, se olisi paha ennakkotapaus ja aiheuttaisi kielteisiä vaikutuksia, kun katsotaan tätä suurempaa kuvaa, vaikuttaisi investoihin ja tämä aika ei anna meille todellakaan mahdollisuutta pohtia Viimeiset Eurostatin luvut osoittivat, että nuorisotyöttömyys 4,8 prosenttia Espanjassa oli korkeampi kuin Kreikassa heinäkuussa 2016. Joten kun ajatellaan komission ehdotusta kasvattaa budjettia nuorisotyöllisyysaloitteen osalta 8,4 miljoonaan ja että Espanja saa kaikkein suurimman määrän nuorisotyöllisyysaloiten rahoitusta yhden miljardin tällä hetkellä, niin voitteko antaa tietoa hankkeista, jotka mielestäne eivät toimi ja voitaisiin näin ollen keskeyttää ja sitten rahoitus ohjattaisiin sellaisiin hankkeisiin, jotka tuottavat tulosta. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia. Sitten Alden ryhmän puolesta edustaja Jakovčić. Kiitoksia puheenjohtaja. Arvon ministerit, salinette, että minäkin omalta osaltani sanon ALDE-ryhmän nimissä, kuinka iloinen olen siitä, että nyt myönteistä kehitystä on selkeästi nähtävissä kriisin jälkeen, vuodesta 2008 Valinin kriisin jälkeen. Täällä on valtavan suuri vaikutus ollut monissa maissa tällä kriisillä. Teidän alustuspuheenvuoronne jälkeen olen iloinen siitä, että voin tehdä sen sen johtopäätöksen, että myönteistä kehitystä on nähtävissä. Tämä on äärimmäisen tärkeä asia, koska me tiedämme vallan hyvin, että kriisi oli erittäin rankka Välimeren alueella. Itsekin tulen tuolta seuralta, siksi olen niin iloinen nähdessä nyt tätä myönteistä kehitystä. Haluaisin esittää teille seuraavan kysymyksen. Kuinka tarkalleen te aiotte pistää täytäntöön kaikki ne säännöt, joita teidän täytyy toteuttaa käytännössä. Samat säännöt, joita me itse olemme täällä laatineet. Minä haluaisin tietää, millä tavalla te aiotte pistää kaiken kuntoon, niin mitä takuita te voitte antaa siitä, että alijäämä ongelma saadaan kuntoon, jonka te itsekin mainitsitte. Te puhuitte myöskin julkisen velan pienentämisestä Mehän tiedämme, että kohesiovarojen käyttö ja rakennerahaston varojen käyttö yleisesti ottaen on kerta kaikkiaan tarpeellista sekä Espanja että Portugalia. Tämä on päivän selvää, mutta siitä huolimatta haluaisimme jotakin tiukkoja, vahvoja takuita tulevina kuukausina siitä, että asiat hoidetaan kuntoon. Haluaisimme kuulla teidän näkemyksenne sen osalta, miten on pistää täytäntöön niitä sääntöjä, joita me itsemme määritellään. Kiitoksia edustaja Amarje sitten GUE ryhmästä. Madame la Présidente, merci puheenjohtaja. Kiitoksia, arvon ministeri. Meidän, eli puheen kanta on tiedossanne, se on kaikkien tiedossa. Me vastustamme eh, itse tätä makrotalouden ehdollisuuden periaatetta kiinni. Ja koko viime vaalikauden olemme tätä kantaamme toistaneet, mutta nyt me olemme tässä tilanteessa. Me olemme tässä tilanteessa, joka mm, ei ole asianmukainen. Tämä on osittain myös Euroopan parlamentin vastuulla. Euroopan parlamenttihan on oikeiston keskustan ja sosialistien johdolla lopulta päätynyt hyväksymään nämä makrotalouden ehdot. Ja jos nyt olemme tässä tilanteessa, niin se johtuu myös Eurooppa-neuvoston päätöksestä. Ja teidän hallituksennekin on kantanut tätä vastuuta, koska nimenomaan neuvostossa tästä ehdollisuudesta päätettiin keskustella. Ja nyt haluaisinkin tietää, mikä Espanjan hallituksen kanta oli Eurooppa-neuvostossa. Vastustitteko te ehdollisuutta vai päinvastoin hyväksyittekö te tämän joko vakaumuksestanne tai paineen alla? Haluaisin tietää, Mitkä ovat ne toimet, joihin tai, tai mitä tapahtui, jotta teidän piti taipua vakaussopimuksen ehtoihin ja minkälaisiin toimiin aiot, minkälaisia toimia aiotte sälyttää Espanjan kansalle, joka on jo kärsinyt, kärsinyt tiukkuuspolitiikasta ja haluaisin vielä tietää, oletteko arvioinut sitä, mikä vaikutus Ähm, tällä mahdollisella jäädyttämisellä on? Mehän pidämme sitä täysin epätarkoituksenmukaisena, mutta minkälainen vaikutus sillä olisi äh, etäisillä alueilla? Thank you, thank you very much. Paljon kiitoksia. Edustaja seuraavaksi. Sitten. Kiitoksia puheenjohtaja arvoisa ministeri, kiitoksia, että tulitte tänne parlamentin kutsumana. Me olemme sitä mieltä, että parlamentti jäsenneltyssä vuoropuhelussa olisi merkittävämmässä roolissa. Totta kai äh, me tarkastelemme tätä, tätä toimenpidettä kielteisenä, sillä alueitahan tässä sakotetaan, ja varsinkin niitä, jotka tarvitsevat näitä investointeja, jotta pääsevät kriisistä eroon. Esimerkiksi jos ajatellaan köyhyyden vastaista taistelua tai työllisyystoimia. Espanjassa on nähtävissä, että kun on nämä kriteerit saavutettu, on ryhdytty suurin toimenpiteisiin, varsinkin aluetasolla, ja kun ajatellaan näitä lukuja, niin 80 prosenttia säästöistä, jotka nyt on jo saatu aikaiseksi, on saatu aikaiseksi aluetasolla. Joten alueet ovat nyt jo kantaneet suurimman osan näistä säästöistä. Eli voitteko sanoa meille, miten nämä tämän, tähänastiset säästöt jakautuvat alue- ja maan tasolla, ja varsinkin jos nyt sitten vielä näitä investointeihin tarvittavia maksuja leikataan, millaisia vaikutuksia sillä olisi ostovoimaan, köyhyyteen ja Eurooppa 2020 tavoitteiden saavuttamiseen alueilla? Ja sitten vielä viimeinen kysymys. Joissakin maissa olemme nähneet, että EUn rakennerahastot ovat oikeastaan ainoat investoinnit, joita julkiselta puolelta tulee. Päteekö tämäkin Espanjaan? Ja olen myöskin sitä mieltä, niin kuin monet tässä jo mainitsivat, että neuvoston pitäisi heti päättää tämä menettely Espanjan ja Portugalin osalta, jotta voidaan välttää nämä kielteiset puolet. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Demato. Grazie, presidente. Gra- Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia ministerille, että olette tullut paikalle. Cinque Stelle puolue tullessaan voimeen vastusti makrotalouden ehtoja, mutta uusi hallitus jatkoi. Vanha malliin oli yhtä mieltä myös Junckerin kanssa. Tämä johti tiukkaan talouspolitiikkaan. Jotta voidaan taata vakaus, niin se edellyttää talouden kasvua, mutta nämä makrotalouden ehdot uhkaavat aiheuttaa aivan päinvastaisen vaikutuksen. Minä toivon todellakin, arvon ministeri, että teidän äh, hallituksenne onnistuu muuttamaan tätä vanhaa lähestymistapaa, ja siitäpä joutuukin kysymykseni. Äh, neuvosto artiklan 23 kohdan 10 perusteella voi äh, tehdä, eh, torjua ehdotuksen määräenemmistöllä komission tekemän ehdotuksen olisi kiintoista tietää, onko tälle mahdollisuuksia. 23 16 mukaan komission ehdotusta voitaisiin muuttaa. En toivo, että teidän maassanne toistuu se absurdi teatteri, joka nähtiin jo Italiassa – vaikka se ehkä naurattaakin, niin kyllä tra- traagisetkin seuraamukset ovat sellaisia, että eipä lopulta paljon nauratakaan. Toivottavasti teidän ää, maassanne tämä ei toistu. Ja toistan vielä, että tämä Junkerinkin teatteri on sangen absurdi ja johtopäätös näyttää siltä, että komissio haluaa selkeästi rankaista Espanjaa ja Portugalia siitä, että eivät ole mallioppilaita. Kiitos. Kiitos. En näe täällä edustaja Bryantia. Olenko väärässä? En. Eli tässä olivat siis regivaliokunnan koordinaattorit. Nyt sitten pyytäisin ministeri, että vastaisitte näihin kysymyksiin kahdeksassa minuutissa, ei enempää. Kiitos. Muchas gracias, eh, presidenta. Eh, muchas gracias. Kiitoksia paljon, puheenjohtaja. Arvon parlamentin jäsenet. Kysymyksiä tuli melkoinen rypäs, joten aion hieman niputtaa niitä. Jotkut kysymykset eh, peräänkuulittavat tai halusivat liittyä siihen, mitä vaikutuksia rakennerahastovarojen maksatusten keskeytyksellä olisi Espanjan talouteen. Toiset äh, kysymykset liittyvät sääntöjen noudattamiseen. Joten aloitan tästä jälkimmäisestä kysymysryppäästä. Uskon, että säännöt ovat erittäin tärkeitä. Sääntöjä täytyy kunnioittaa, etenkin niitä sääntöjä, jotka ovat yhteisiä kaikille. Uskon, että Espanjan hallitus kyllä pitää kiinni hallitu- annetusta säännöistä. Yks, yksikään muu Hallitus ei ole saanut niin paljon aikaan talouden saralla, ja kun esimerkiksi kyse valuutta tai rahavirroista. Yksikään hallitus ei ole tehnyt niin paljon asian hyväksi kuin nykyinen hallitus. Kun toinen lama iski Espanjassa laman toinen vaihe, pankki sektorille erittäin huolestuttavassa jamassa. Meillä on julkinen velka, joka on yli 9 prosenttia PKT, ja vaje on kasvanut. Tai kasvoi, mutta nyt Espanja kasvaa kaksi kertaa niin nopeasti yli 3 prosentin luokkaa kuin euroalueen talous kasvaa keskimäärin 600 000 uutta työpaikkaa vuodessa ja pankkisektori ei ole niin epävarmassa tilassa kuin aiemmin ja makrotalouden tasapaino on pyritty saattamaan kuntoon huolimatta siitä, miten tilanne miten vaikea tilanne on. Velan vähennysohjelma Espanjassa on ollut erittäin tiukka. Julkista velkaa on pystytty leikkaamaan 50 prosentilla. Julkisa hallinto, autonomiset alueet, siinäkin hallintopuolella on ponnisteltu hyvin paljon tilanteen korjaamiseksi. Olemme mahdollistanut sen, että talouskasvu voi Espanjassa jatkua ja talouskasvu on nähty viimeiset 13 neljännes vuotta jo. 13 kvartaalia talous on kasvanut. Rahaliiton sisällä emme, ei ole jouduttu devalvoimaan valuuttaa. On samalla voitu luoda työpaikkoja ja selkeästi voit osoittaa, kuinka raha unionin sisälläkin voidaan ratkaista menneisyyden ongelmia käyttämällä oikea, oikeata makrotalouspolitiikkaa. Tämä on se syy, miksi erityisen sääntöjen lisäksi, jotka liittyvät rakennerahastovarojen maksujen jäädyttämiseen. Tämän lisäksi täytyy ottaa vielä huomioon eh, suuret paineet, jonka alla, joiden alla Espanja on ollut. Ei Espanja millään tavalla ole huolestuttava, kun tarkastellaan euroalueen makrotaloudellista tasapainoa tänä herkkänä hetkenä, herkkänä aikana. Monia huolia on esiintynyt, populismi on nostanut päätään eri puolilla maailmaa, mutta Espanja on hyvä esimerkki siitä, kuinka saadaan tilanne käännettyä parhain päin. Hyvin paljon työtä täytyy vielä tehdä ja Espanja on edelleenkin hyvin herkässä tilanteessa. Julkinen velka on edelleenkin noin 100 prosenttia BKTL, ja meillä on edelleenkin erittäin korkea työttömyysaste, hieman alle 19 prosenttia. Pari vuotta sitten se oli 22 prosenttia. Ja kuten sanoin, nyt se on hieman alle 19 prosenttia. Meidän täytyy noudattaa kaikkiin sääntöjä. Aiempi virkatekohallitus pystyy tekemään aivan oikeita päätöksiä ja oikeita toimenpiteitä, jotka mahdollistavat sen, että 9 miljardin, miljardin verran saatiin luotua lisää rahoitusta. Yritysveroon on myöskin puututtu. Tämäkin kautta on saatu lisää varoja. 9 miljardin verran. Kustannuksia on leikattu kaikkialta hallintopuolelta. Mitä sitten tulevaisuuteen tulee? Tulevaisuudessa me pyrimme noudattamaan kaikkia finanssipoliittisia sääntöjä ja Espanja tulee jatkossakin olemaan vakauden aikaansa ja euroalueella kasvua syntyy ja samalla voidaan luoda työpaikkoja. Ja sitä myötä vaikuttaa täten euroalueen tilanteeseen. Nyt on voitu osoittaa, että huolimatta siitä politiikasta, jota noudatetaan, siltä huolimatta voidaan ongelmia ratkaista. Nyt täällä on koko joukko kysymyksiä, jotka liittyvät Espanjan haluun pitää kiinni säännöistä ja kunnioittaa niitä. Näiden suhteen ei ole mitään epäilystäkään. Meillä on yhteiset säännöt, jotka koskevat kaikkia. Jotkut säännöt ovat mukavampia kuin jotkut toiset, mutta uskon, että rahaliiton sisällä täytyy todellakin keskittää kaikki ponnistelut siihen, että parannetaan asian tilaa ja meidän täytyy myöskin luoda loppuun saattaa pankkiunioni. Loppujen lopuksi on tarpeellista, että meillä on käytössämme välineet, joiden kautta pystytään keskinäistämään riskejä tai yhdessä kantamaan riskejä. Täytyy keksiä keinoja, joilla pystytään näitä riskejä paremmin hoitamaan ja estämään. Täällä on jotakin spesifisiä, tarkempiakin kysymyksiä, jotka liittyvät esimerkiksi siihen, millä ehdoilla voidaan keskeyttää rakennerahastovarojen maksatukset. Missä tilanteessa tämä on mahdollista? proyectos son, como saben también ustedes, cofinanciados por los presupuestos del Estado y los presupuestos de las comunidades autónomas. 200 keskushallituksen kohdalla yhteensä. Nyt ei pidä turhaan ryhtyä mustamaalaamaan Espanjaa, koska tällä olisi merkittäviä taloudellisia seuraamuksia. Sen sijaan, että mainitsin jotain erityisiä sektoreita, katson, että mikäli sanktioihin ryhdytään ja varojen keskeyttämiseen, niin tämä yksinkertaisesti vain heikentäisi moraalia, ihmisten mielialoja maassa, jossa on valtavasti jo ponnisteltu. Tämä lamannuttaisi ihmiset. Nyt kun vihdoinkin alkaa tunnelin päästä näkyä valoa, niin ei tämä olisi hyvä merkki, mikäli nyt maksut keskeytettäisiin. Tämä olisi suorastaan nöyryyttävää ja tästä olisi erittäin ikäviä seuraamuksia. Tämä vain pahentaisi entisestään mielialaa Espanjassa. Espanjana kansa on tehnyt jo hyvin paljon ponnisteluita voidakseen nousta jälleen kriisin jälkeen pystyyn. Suurempia ponnisteluita kuin koskaan. Vuodesta 2013 eteenpäin PKTL kas, laski valtavasti ja valtavia tappioita tästä syntyi. Käytännössä olemme pystyneet, pystyneet palaamaan pkt suhteen saman tilanteeseen kuin valitsi ennen kriisiä. Työpaikkoja, joita menetettiin, on voitunut luoda uudestaan. ja mitä rakennerahastovaroihin tulee, ja mikäli maksut keskittyvät, siitä olisi hyvin vaikea selittää ihmisille. Oikein paljon kiitoksia, arvon ministeri. Toivottavasti saitte vastaukset kysymyksiin. Äh, hyvät kollegat, nyt annan kollegalleni niin Gualterille puheenvuoron. Äh, kiitoksia kovasti. Ensimmäinen puhuja Ekon valiokunnasta on EPPn Saava. Olkaa hyvä. Presidente, gracias. Kiitoksia kovasti. Oh, sorry. Kiitoksia kovasti. Ei ole epäilystäkään siitä, että Espanjan talous on nyt kasvussa. On totta, että komissio on tehnyt kasvusta talouspolitiikkansa tärkeimmän elementin ja Espanja onkin nyt esimerkillinen. Se on tehnyt tehtävänsä. Olisi epäjohdonmukaista Epäjohdon, ja, jo, ja toimi, joka jopa vetäisi maton koko instituutioiden alta, jos rakennerahastojen maksatukset keskeytettäisiin. Tämä tekisi meistä myös epäuskottavan, jos me alkaisimme nyt muuttaa yli liiallisen vajeen laskelma tapaa. Itse olisin jopa optimistisempi kuin te. Kysyisin, olisiko mahdollista ää, vaje, vajuttaa tätä vajetta ää, jo tämän vuoden aikana, ja minkälainen vaikutus sillä olisi ensi vuoden laskelmissa? Thank you very much. Per Kiitoksia. Pervash Beres on seuraava. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitokset ministeri, että olette mukana tässä jäsennellyssä vuoropuhelussa Euroopan parlamentti eh, on voinut osoittaa vaalikauden aikana sen, että miten se on voinut vaikuttaa tähän komission päätökseen ja että eh, komissio ei tässä vähitellen pyri leikkaamaan näitä maksuja, maksatuksia teidän maanne kohdalta. Ja uskon, että komissio ottaa huomioon ne ehdotukset, joita on tehty. Ja, jos kerran nämä sakot ovat nolla, niin myöskin näitä keskeytyksiä ei olisi, mutta tämä hämmästyin esityksessäni tätä Espanjan kohdalla tätä rakennuspuolta, toimenpiteet, jotka liittyvät rakennuspuoleen, tiedetään, että kyseessä on erittäin vaikutukselle altis sektori Espanjassa ja siinä se on hyvin paljon potentiaalia. Ehkäpä sitä voitaisiin jäsennellä, jos kertoisit hiukan niistä ehdoista, jotka liittyvät tähän sektoriin. Ja minulla on myöskin kysymys liittyen työmarkkinoiden kehittymiseen ja siihen riskiin, että nyt tulisi sellainen suuri massa köyhiä työntekijöitä. ECRn e koordinaattori Ekonissa ei puhunko joten Alden edustaja seuraavaksi. Señor ministro, eh... Hyvää iltaa, arvon ministeri. Haluaisin aloittaa onnittelemalla teitä teidän uudesta nimityksestänne ministeriksi. Uskon, että tämä on hyödyksi koko Euroopalle, erityisestikin Espanja tämän nimityksenne. Mutta mitä tulee rakennerahaston varojen maksujen keskeyttämiseen? Minulla on tilaisuus jo keskustella portugalisen kollegaiden kanssa. Ja mikäli tietää, miten hienolla tavalla on asioita hoidettu. Minä huolestuttaa kyllä Espanjan ja Portugalin tilanne ja ihmisten tilanne siellä. Täällä on mainittu hyvin paljon lukuja keskustelussa ja meidän täytyy olla suhteellisen optimistisia tässä vaiheessa, mutta Espanjan ongelma, tämä vajeongelma, on valtaisa. Tämä liittyy myöskin spekulaation, keinotteluun ja tässä on myöskin rakenteisia ongelmia kyseessä rakenne, Espanjan järjestelmät ovat olleet erittäin tiukkoja, joustamattomia. Mutta mikä teidän on, todellinen ongelmanne on? Ja mis, millä edellytyksellä voidaan nämä maksut keskeyttää? Nyt en puhu siis autonomisista alueista, mutta ilman, että uudistuksen saadaan aikaan, sama ongelma jatkuu. Lupauksia esitään, mutta koskaan lupauksista ei pidetä kiinni. Sama peli jatkuu. 800 miljoonaa tai mitä lukuja esitänkin 800 miljardia, niin joka tapauksessa nyt pitäisi nämä vaikeudet voittaa, koska muuten sama toistuu ensi vuonna ja taas sen jälkeen. Ja... Yes. Kiitos Sikuen puolesta. Viekas, olkaa hyvä. No. Eikö? Okei, okay. please. Selvä, olkaa hyvä. Si. Buenas tardes, Paloma. Pal- niin, Oikein hyvää iltapäivää. Nimeni on Paloma Lopes. Niin. Tässä Euroopassa on kaiken näköisiä uhkauksia, lupauksia ja niin poispäin. Ikään kuin te ette olisi mukana tässä Brysselin hankkeessa se, että yksityistetään eläkkeet, poistetaan julkisia virkoja ja leikataan työntekijöiden oikeuksia, mutta nämä ovat juuri niitä, jotka päättivät myöskin näistä vakaussopimuksista te olette mukana tässä 2011-2013. Meidän maamme Espanja on nyt uhattuna sillä, että rakenne- ja aluekehitysrahastot keskeytetään. Ja tässähän nyt kansalaisia sitten oikeastaan sakotetaan, rangaistaan ei ole oikein, että nämä maksatukset keskeytetään. Sitten täytyy sanoa, että no ei, me emme lähde tähän mukaan. Me vastustamme tätä Euroopan painostusta. Ja mistä sitten tulevat ne viisi viisi miljardia leikkauksia, ehkäpä eläkkeistä. Ja millaisia muita suosituksia Brysselin puolelta tulee? Niin kuin esimerkiksi tuo vähimmäistulo, tai miten sen sitten saa, niin se ei riipu mitenkään menestä työstä. Nämä ovat kaikki hyvin, hyvin hankalia asioita ja myöskään tuottavuus ei ole kasvanut. Autonomiset yhteisöt, kommunit, poistetaanko niiltä kompetensseja, keskitetäänkö niitä edelleen – ja on, ovat, onko täällä sitten edelleen kilpailuviranomaiset, toimivatko ne? Minä lopetan nyt sitten työmarkkinaosapuolet. Mr. Urt. Kiitos ja sitten Urtasson. Si. Ah, gracias, señor ministro. Eh, sería una barbaridad que se suspendieran los, los fondos. La posición de este parlamento es... Mitä tulee parlamentin kantaan varojen keskeyttämisestä? Kantamme on täysin selvä. Ensinnäkin Kukaan ei halua muistella vanhoja, mutta vuonna 2013 otettiin makrotaloudellisia ehtoja, jotka liittyvät rakennerahastovaran käyttöön. Ja te itse osallistuitte neuvoston puolella näiden sääntöjen laatimiseen, joten itsehän tämän sopan aiheutitte. Huono budjettihallinto, johon teidän hallituksen on syyllistynyt, on myöskin syypääminen. 2015 sanoitte ihan samoja asioita ja nyt sanoisin, että Varsinkin teidän finanssipoliittiset uudistuksenne ovat pelkästään pisara meressä. Te olette progressiivista verotusta keventäneet ja tuloksena on ollut se, että verohallinto on menettänyt neljä miljardia tuloja näiden teidän toimien vuoksi vuonna 2016 verojen veromenetykset oli yli kolme miljardin luokkaa. Ja nyt te sitten puhutte täällä yritysverosta, että yritysverosta nyhdytään, nyhdytään sitten lisää rahaa julkisiin menoihin. Yritysten verot, yritysten tulot ovat kuitenkin tällä välin laskeneet 20 prosentilla. Joten Voitteko väittää, että ette valehdellut budjettiluista aiemman keskustelun aikana? No, INF. E Seuraavaksi ENF. Fan, äh, olisi ollut tarkoitus puhua, mutta annankin puheenvuoron ministerille. Gracias, eh, señor presidente. Eh, Paljon kiitoksia, puheenjohtaja. Pyrin vastaamaan nyt kaikkiin kysymyksiin No niin, ensinnäkin, miten suuri Espanjan alijäämä tulee olemaan nyt vuodelle 2016? No se muutos, jonka me olemme tehneet yritys yhteisöveron osalta, johtaa siihen, että lokakuussa verotuloja on ollut enemmän kuin ajattelimme. No tästä voisi nyt sitten ajatella, että verotulot, kun ajatellaan tätä yhteisöveron muutosta, voisivat täyttää ennusteet, että olemme noin 9 miljardin suuruusluokassa. Jos näin on, ja jos sitten otetaan myöskin menot huomioon, niin tämä 4,6 prosenttia on saavutettavissa. Ei se varmastikaan suuria ongelmia aiheuttane. Uskomme, että budjettivuoden lopuksi tuo tavoite voidaan saavuttaa. Voimme myöskin päästä hiukan parempaan tulokseen. Jos pääsemme tuon tavoitteen alle, niin sehän olisi tietysti erittäin hyvä, myöskin kun ajatellaan ensi vuoden tavoitetta, koska sehän on 3,1 prosenttia. Se on se tavoite, se helpottaisi tätä tavoitetta ja myöskin talousarvion vakauttaminen helpottuisi ja kasvua saataisiin aikaiseksi. Tätä me olemme hyvin varovaisesti nyt tässä ennustaneet. 2,9 prosenttia on arviomme varainhoitovuodeksi tälle vuodelle ja siis ensi vuodeksi 2,3 prosenttia. Nämä ovat hyvin varovaisia arvioita. On sanottu, että, tai komissiokin sanoi, että Espanja tulee kasvamaan yli kolmen prosentin verran. No tuo 3,1 prosenttia ensi vuodeksi no se on hiukan alle tuon makrotaloudellisen ennusteen. Ja tämä tietysti johtaa myöskin siihen, että budjettivaje laskee, eli 4,6 prosenttia on täysin saavutettavissa ilman suuria ponnisteluja. Ja tämä johtaisi myöskin siihen, että tuo 3,1 prosentin seuraava tavoite on mahdollinen No, monet esittivät kysymyksiä myöskin työmarkkinoiden kehittymiseen. Espanjassa menetimme 10 prosenttiyksikköä bruttokansantuotteesta. Espanja todellakin murtui kriisin paineen alla ja tämä on johtanut siihen, että työttömyys kasvoi hyvin voimakkaasti. Kyse oli tuosta rakennuspuolesta, joka on erittäin tärkeä taloudessa. Mikäli siellä kaikki toimii, niin sitten myöskin työpaikkoja on paljon ja mikäli tilanne on huono siellä, niin sitten tietysti päinvastainen on vallalla. Ja Espanjassa näin tapahtui 40-50 prosenttia työttömyydestä Espanjassa kriisin aikana johtui siitä, että rakennussektori luhistui. No nyt sektori on vakautunut vähitellen ja olemme nähneet, että hintojen sopeuttamisen jälkeen myös aktiviteetit ovat kasvaneet. Tämä liittyy tietysti myöskin rahoitussektoriin. Te tiedätte, että pankkien ja rakennussektori liittyvät toisensa. tämä liittyy luottoihin ja lainoihin. Tämä on totta kai pankkien tehtäväkenttää, mutta mikä nyt sitten menetettiin rakennussektorin luhistumisen myötä on tämä palvelupuoli, sillä myöskin vienti on kasvanut suhteettomasti. Me olemme yksi niistä kansantalouksista, jossa vienti on kaikkein dynaamisinta ja tämä on tietysti merkki hyvästä taloudenpidosta. Ja sitten kysymys, joka vielä esitettiin, liittyy työn tekijöihin, siis köyhiin työntekijöihin nimenomaan, ihmisiin köyhiin, jotka käyvät töissä näitä kymmeniä prosentteja näitä ihmisiä ovat olleet myöskin työttömiä ja tämä tietysti on epätasa-arvon suurin syy, nimenomaan tämä pitkäaikaistyöttömyys. Me olemme nyt jo saaneet melkein puolet menetystä työpaikoista takaisin ja tämä on hyvä merkki. inflaatio oli vuosia negatiivinen, mutta nyt myöskin tämä on kehittynyt myönteisellä tavalla ja sillä on myöskin myönteistä vaikutusta työpaikkojen luomiseen. Ja sitten esitettiin kysymyksiä myöskin julkishallinnosta. Siinä, että leikattaisiin julkishallinnosta. No se on kyllä tarpeen ja Espanjassa todellakin ponnisteltiin tämän asian eteen. Voi olla, että se on teidän mielestäni hyvin vähäistä, mutta ponnistelut olivat kyllä erittäin suuret. Jos nyt katsotaan, mitä budjetin sopeuttamisen eteen on tehty meillä, niin esitän kysymyksen. Nämä sosiaalimenot Espanjassa ovat pysyneet samanlaisina. Ja tämä liittyy kasvuun tai eläkkeisiin, mutta se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että meidän ei tarvitsisi enää Espanjassa säästää. Se on täysin selvää. Mutta meidän täytyy toki myöskin tehdä jotakin, kun ajatellaan esimerkiksi ihmisten ikääntymistä ja sitten myöskin täytyy tehdä jotakin uuden hallitusohjelman osalta. Nämä rakenteelliset sopeutukset Espanjassa, no alijäämä on 4,6 prosenttia tänä vuonna, mutta siitä täytyy päästä tuonne 3,1 prosenttiin. Suhdanteet tuovat ehkä noin yhden prosenttiyksikön tänä vuonna. Ja sitten tarvitaan vielä lisätoimenpiteitä ja myöskin rakenteellinen alijäämä on asia, johon täytyy puuttua siinä vaiheessa. Ja me todellakin aiomme puuttua siihen. Tulemme ryhtymään toimenpiteisiin, jotka ovat sopivia, kun ajatellaan näitä talous, talouteen liittyviä tavoitteita. Ja totta kai tuottavuus on myöskin tärkeä asia. Tämä liittyy esimerkiksi koulutusjärjestelmään, se liittyy kasvuun ja kehitykseen ja myöskin nämä asiat otetaan aivan erityisesti huomioon. No sitten verouudistus. Se mahdollisti, siis se on yksi niistä tekijöistä, joka on Espanjan talouskasvun takana. Varsinkin vuonna 2015, vuonna 2016 Äh, näitä verouudistuksia jatkettiin ja talous kasvui yli kolmen prosentin verran. Ja tämä johtuu kahdesta tekijästä. Ensinnäkin Espanja on kilpailukykyinen, tämä voidaan nähdä viennin osalta. Ja äh, myöskin rahoitusjärjestelmä on saneerattu Espanjassa. Round of... Kiitoksia. Seuraavaksi budjet- ja maatalousvaliokunnasta puheenvuorot seuraavaksi Fernandes. Queria saudar o senhor ministro e queria dizer que a Comissão dos Orçamentos... Kiitoksia puheenjohtaja. Tervetuloa valiokuntaan. Budjettivaliokunta vastustaa sitä, että rakenne- ja investointirahaston maksatukset keskeytettäisiin Espanjassa – Komissio on tehnyt päätöksen, että Espanja ei rangaista ylimääräisestä tai liiallisesta On myös hyvin monia lakia ja säännöksiä yhteisötasolla, mutta nyt on tehty päätös, joka on minun nähdäkseni oikea. Kun otamme Espanjan tekemät ponnistelut, perheet ja yritykset ja nuoret ihmiset ja maanviljelijät ja kalastajat ja kaikki, kaiken kaikkiaan Koko yhteiskunta ja koko Espanjan kansa ovat osallistuneet ponnisteluihin, ja mikäli maksatukset keskeytettäisiin nämä, tämä ponnistelu tietäisiin huomiotta. Siitä huolimatta Espanja kaikista huolimatta Espanjassa on 1,8 miljardia nyt enemmän käytettävissä, kun on kyse marajen sitomisesta. Eihän voi käydä päinsä, että ensin annetaan nämä rahat tai luvataan nämä rahat ja sitten ne sitten vedetään takaisin tai maksatukset keskeytetään. Siis tämä olisi epäjärkevää. Mit, mi, miten te näette tämän tilanteen, arvon ministeri? Ja miten te näette mahdollisuuden, että maksatukset keskeytettäisiin näissä olosuhteissa? Sí, gracias, presidente. Señor ministro. Kiitoksia puheenjohtaja. Arvon ministeri. Minä halusin esittää teille kysymyksen ää, äh, finanssikonsolidaatiosta. Minkälaisia sanktioita teillä on ollut? Mitä, mitä on tapahtunut viime vuosina? Olemme täällä, koska Espanjahan joutuu käymään läpi äh, keskusteluja makrotalouden ehdoista ja joutuu käymään läpi myös tämän liiallisen alijäämän menettelyn. Äh, alijäämähän on Äh, lisätty 10 miljoonaa huolimatta siitä äh, suunnitelmasta, joka tässä tehtiin vähän aikaa sitten. Me tarvitsemme äh, jonkinlaisia selvityksiä siitä, minkälaisiin toimiin on jo ryhdytty. Me haluan kuitenkin sanoa, että EPP-ryhmä tukee Espanjaa sen pyrinnöissä. Näin oli viime parlamentissa ja niin on tämän parlamenttikauden aikana. Artiklassa 23 sanotaan, että jos Espanja toteuttaa oikaisutoimia, niin sanktiot, pakotteet, sanktiot tulisi äm, poistaa. Kysymys kuuluu, voiko Espanja vähentää alijäämää 0,5 prosentilla? Voidaanko tämä toteuttaa makrofinanssiuudistuksiin uuden pääoman avulla ja niin edespäin. Ja tuloverro-uudistuksenkin? No niin, seuraavaksi Claudio Giniera. Muchas gracias, presidente. Tengo... Paljon kiitoksia, puheenjohtaja. Toivon, että kuulette minut. Hyvä ministeri. No, Espanjassa on vihdoin hallitus. Olette vastuussa taloudesta ja teidän täytyy nyt saada budjetti vietyä läpi. Tasapainoinen budjetti jossa voidaan myöskin menneisyyden virheet korjata. Eihän voi olla, että epätasapainot kannetaan aina pienten ihmisten selkien päällä. Ja tehän itsekin totesitte, että ihmiset ovat todellakin joutuneet kiristämään vyötä jo hyvin tiukkaan, ovat tehneet paljon – leikkauksia on tehty ihmisten oikeuksien ja myöskin eh, elämänlaadun osalta eh, viimeisen neljän vuoden aikana. Olisi hyvä, jos nyt tässä tekisitte selkoa siitä, mitä eh, sen 5,5 miljardin kanssa tapahtuu, joiden kohdalla teidän täytyy sopetuksia tehdä vielä. Miten tämä nivotaan budjettiin? Ja sitten haluan vielä sanoa, että autonomiset alueet, niin kuin minun, eli Andalusia, on pitänyt kiinni näistä alijäämäsäännöistä. Meitä ei voi rangaista, koska me todella olemme täyttäneet hyvin nämä määräykset, ihan niin kuin kunnatkin. Tästä syystä tuen Espanjan hallitusta, sillä maatalousvaliokuntakaan ei ole yhtä mieltä siitä, että rakennerahastomaksut keskeytettäisiin. Se aiheuttaisi täysin tarpeetonta haittaa. Gabriel Mato. Kiitoksia sitten Gabriel Mato. Presidente, muchas gracias, ministro, y felicidades. Kiitoksia, arvon ministeri. Minäkin haluaisin onnitella teitä ja kiittää teitä siitä, että olette johdattanut espanjalaiset tämän rankan kriisin läpi. Espanja on ollut esimerkillinen maa muille siitä, miten uudistukset voivat auttaa, kun halutaan luoda työpaikkoja, kasvua, vähentää vajetta. Kaikki eivät tätä halua myöntää, eivätkä ymmärtää, mutta tilastot puhuvat omaa kieltään. Jos äh, rakennerahastojen maksut jäädytettäisiin, niin se olisi kova isku espanjalaisille. Se olisi aika vaikea muidenkaan Euroopan kansalaisten ymmärtää. Se näyttäisi siltä, että ihminen saa rangaistuksen tai maa saa rangaistuksen siitä, että se ponnistelee toteuttaa tuloksellisia toimia. Minä itse tulen Kanarian saarilta, periferiseltä alueelta, mutta meillä on todella korkea, mm, meillä on melko korkea työllisyys ja me olemme riippuvaisia näistä äh, varoista. Me olemme äh, ehdottomasti sitä mieltä, että näitä varoja, näitä maksuja ei tulisi keskeyttää äh, semminkin, kun perusteet ovat näin epäreilut. Kiitoksia. Nyt meillä on aikaa ainoastaan ehkä pariin ylimääräisen kysymykseen Parkasel on ensimmäinen. Gracias, presidente. Kiitos, puheenjohtaja. Me olemme jo todenneet jo usean otteeseen, että vastustamme sitä, että rahastomaksut keskeytetään liiallisen alijäämämenettelyn pohjalta. Jos näin tehdään, niin se tarkoittaisi myöskin sitä, että se olisi epäoikeudenmukaista se on epäoikeudenmukaista, kun ajatellaan niitä ponnisteluja, joita Espanja on viime vuosien aikana tehnyt. Eikä tämä ole ainoastaan Espanjan etujen, vaan koko unionin mukaista. Kohesiopolitiikka kohesiopolitiikkaahan ei saisi koskaan käyttää sanktioiden toteuttamiseen liiallisen alijäämän menettelyn kohdalla. Joten tästä syystä toivon, että Euroopan komissio myöskin voi soveltaa tätä joustavuuskäsitettä oikealla tavalla niin, että vaikutukset myöskin sosiaalipolitiikassa voidaan arvioida oikealla tavalla. No, tehän olette tässä nämä negatiiviset luvut saaneet käännettyä ympäri ja myöskin työttömyyden kohdalla kehitys on myönteistä. Paljon kiitoksia. Mr. Jonas Fernandes. Ja sitten äh, Fernandes on seuraava. No. Muchas gracias, Muchas gracias, presidente. Kiitoksia paljon puheenjohtaja. Tässä menettelyssä, joka nyt on meneillään, syyskuussa me puolustimme komission linjausta, vaikkakin monet olivat vielä elokuussa eri mieltä komission kanssa. Espanjassa on paljon ongelmia viime vuosina, mutta haluaisin, että ministerille annettaisiin tunnustusta siitä, kuinka toivon, että Espanjan ministeri antaisi tunnustusta sille, kuinka paljon EU on auttanut Espanjaa. Olisin halunnut hieman pientä kiitosta saada myöskin siitä työstä, mitä Euroopan keskuspankki on tehnyt, kun se on pyrkinyt parantamaan Espanjan taloutta ja sen rahoitusta. Talouden haasteet ovat edelleenkin merkittävällä tasolla. Työttömyys on erittäin korkea edelleenkin ja hyvin paljon on uusköyhiä ihmisiä. Me tuemme Espanjan hallitusta ja Espanjan kuningaskuntaa niiden ponnisteluissa sanomalla, että ei sanktioita Espanjalle. Arvon ministeri, olkaa hyvä. Sí, muchas gracias, presidente. Muy rápidamente. Eh, Kiitos. Hyvin lyhyesti. No, jaan sen, mitä totesitte. Siinä mielessä, että rahoitus, rahoituksen keskeyttäminen on epäuskottava uhkaus. Espanjan ja Portugalin osalta tämä johtaisi ainoastaan siihen, että ei saavuteta sitä tavoitetta, johon tässä koko ajan on pyritty näihin toteutettavisiin tuloksellisiin toimiin, vaan tässä mm, sillä olisi täysin päinvastainen vaikutus. esimerkiksi Eurooppa-myönteinen asenne Espanjassa ja myöskin Portugalissa on uhattuna. Tässä tarvitaan paljon konkreettisempia ja parempia toimenpiteitä. Espanjan kaltaisessa maassa, joka todellakin, joka täytyy budjettivajettaan laskea, jotta se voi antaa myöskin takeita budjetin osalta. Jos tässä nyt ehdotetaan hyvin yksinkertaisia toimenpiteitä, niin ei se toimi. Myöskin sakkojen antaminen ei voi toimia, joten voin oikeastaan vain tukea kaikkea sitä, mitä olette sanoneet. Koska kyseessä on sellainen toimi, joka ei todellakaan tuo mitään, mutta totta kai rahaunionissa tällaisia epätasapainoja ei saa olla. Määräykset täytyy, määräyksistä täytyy pitää kiinni ja tämä meidän täytyy toteuttaa. No tässä, tämä liittyy myöskin näihin rako, rakenteellisiin sopeutuksiin. No, meidän täytyy saavuttaa 0,5 prosenttia bruttokansantuotteesta ja kyllä säästöpotentiaalia on vielä esimerkiksi julkishallinnon puolella olemassa, mutta sillä ehdolla, että talouskasvu Espanjassa jatkuu. Emme voi jatkaa tätä budjettivajeen laskemista ilman kasvua. Tämä liittyy myöskin talousreformeihin, se liittyy rahoitussektoriin, kilpailukykyyn, työpaikkojen luomiseen ja Tämä tapahtuu tietysti työehtosopimusneuvottelujen ohella. Totta kai pankkeja täytyy sanerata. Jos nyt katson joitakin maita, jotka totesivat 2012, no kumpa olisimme tehneet sen, minkä Espanja teki, sillä Espanjan kasvu on yli kolmen prosentin luokkaa, eivätkä muut pääse edes yhteen prosenttiin, niin kyllä pankkisektorin saneraus oli hyvin merkittävä perustavanlaatuinen tekijä. Tai EKPn politiikka, mutta se on toiminut Espanjassa myöskin paremmin kuin muissa maissa. Uudet rahoitusvälineet Espanjassa ovat kasvaneet ja sirpaloituminen, jota Espanjan luottomarkkinoilla oli, on kadonnut. Tämä oli myönteinen elementti ja todettiin myös, että se on indikaattori pankkisektorin myönteiselle kehittymiselle. Eli se, että rahoituskustannukset pk-yritysten kohdalla ovat verrattavissa esimerkiksi Saksassa pk-yritysten rahoituskustannuksiin. Ja tämä on osoitus siitä, että sektori Espanjassa on todellakin saneerattu. Ja jos sektoria ei voida saneerata, niin ei silloin kasvuakaan voida saavuttaa. Uh, De Guindos, uh, De uh, tämä on ollut erittäin hedelmällinen tämä vuoropuhelu ja haluaisin myös muistuttaa siitä, että riippumatta meidän poliittisista arvioinneistamme, jotka saattavat olla eriäviäkin toisistaan siitä huolimatta, että yleisesti olemme yhtä mieltä siitä, että tämä keskeyttäminen on epäsopiva asia. On kuitenkin hyvä ottaa huomioon mm, kaikki kaikki, jos lähdetään siitä, että komission mielestä tuloksellisiin toimiin ähm, on ryhdytty. Me suhtaudumme kyllä luottavaisesti siihen, että näin käy ja voimme jatkaa keskusteluamme tämän välineen so- soveltuvuudesta. Se ei välttämättä ole hyvä väline hallinnon kannalta, mutta äh, lähden siitä, että tämä Äh, mielipiteen vaihto on ollut myönteinenkin, koska täällä olemme kuulleet niistä toimista, joihin Espanja on ryhtynyt täyttääkseen velvoitteensa vakaus- ja kasvusopimuksen puitteissa. Paljon, uh, Paljon kiitoksia yksityiskohtaisista selvityksistä ja osoituksesta siitä, että Espanja on oikealla tiellä. Me olemme tyytyväisiä, kun kuulemme tämän ja Espanjan kehittymiseen liittyvä kuva on täydentynyt ja meidän on helpompi nyt tehdä päätös, kun ajatellaan tätä jäseneltyä vuoropuhelua. Haluaisin korostaa, että Euroopan unionin investointirahastojen rooli on äärimmäisen tärkeä, kun ajatellaan kasvuja ja työpaikkoja kaikissa jäsenvaltioissa, Espanja mukaan luettuna. Tuen teitä täysin ponnisteluissanne kun pyritte luomaan tätä kasvua ja työpaikkoja tukemalla pankkisektoria, rakennussektoria, tukemalla kaikkia sektoreita. Ja myöskin, että otatte huomioon alueiden rooli. Kiitoksia näistä selvityksistä ja saatte regivaliokunnan täyden tuen. Kiitos. Dear colleagues, please take seat. Kollegat, käykääpä istumaan. Please, I would like to welcome. Haluaisin toivottaa tervetulleeksi Portugalin valtiovarainministerin Senteenon. Kiitoksia, että tulitte paikalle. Tehän ette sen kummemmin esittelyjä tarvitse, eikä tästä kokouksestakaan tarvitse paljon kertoa, koska konteksti on teille jo tuttu. Tässä on kyse jäsenetystä äh, dialogista artiklan 23 artiklan mukaisesti esirahaston rahastoasetuksen mukaisesti. On oikein mukavaa, että olette paikalla ja annankin nyt vielä puheenvuoron Mihailovalle, jotta hän voi eh, vetää tämän ensimmäisen osion. We begin again. Huh? We begin again. yeah. okay. if you want to. Okay. Okay, so I, so will not, I will keep the chair. No minäpä pysynkin puheenjohtajan pallilla. Ja pyytäisin ministeri Centenoa ää, esittelemään johdantopuheenvuoronsa. Kiitoksia puheenjohtaja. Tervehdin nyt teitä kaikkia. Region valiokunnan puheenjohtaja Rova Mihailova ja Ekon valiokunnan puheenjohtaja Herra Gualtieri, arvon parlamentin jäsenet. Haluaisin kiittää teitä saamastani kutsusta ensinnäkin. Katsoin, että keskustelu teidän kanssa on erittäin tärkeää. Nyt voimme keskustella yhdessä mahdollisesta rakennerahastomaksatusten keskeyttämisestä. Teidät on tänne vaalilla valittu, joten sikäli te olette erittäin legitiimi keskustelukumppani. Nyt ensimmäistä kertaa käydään tämän tyyppistä jäsenetön vuoropuhelua komission ja parlamentin välillä. Kyse on prosessista, joka on erittäin tärkeä, merkittävä. Se merkitsee sitä, että parlamentin vastuu muodostuu yhä tärkeämmäksi Euroopassa, Euroopassa instituutioissa kehyksessä ja pidän tätä erittäin hyvänä. Toivottavasti tämä sama kehitys jatkuu. Ensinnäkin haluaisin todeta, että on äärimmäisen tärkeää se, mitä parlamentti toistaiseksi on sanonut asiasta, erityisestikin edellisen päätöslauselman yhteydessä, kun parlamentti hyväksyi, te sanoitte, että on tarpeellista kunnioittaa kohesiopolitiikkaa ja rakennerahastoilla on siinä erittäin tärkeä rooli ja että taloushallinto täytyy myöskin saada kuntoon. Syyskuussa lähetin kirjelmän parlamentin valiokunnan jäsenille. Syynä oli se, että me katsoimme, ettei ole poliittisia eikä muitakaan taloudellisia perusteita sille, että rakennerahasto- ja investointirahaston maksatukset Portugalin ja Espanjan kohdalla keskeytettäisiin. Argumentit ovat luettamissa tuosta kirjelmästä, jonka toimittiin komissiolle silloin, kun on kyse sanktiomenettelystä. Eloku- elokuussa komissio ja ECOFIN yksimielisesti päättivät, että että sakko voidaan perottaa. Sakko, jolla, jolla meitä uhattiin, eli vuonna 2014-2015 päätetystä toimista olisi voitu sanoa, että oli toteutettu. Portugalin hallitus sai tunnustusta siitä, että uudistuksen saatu aikaan ja sakko perotettiin. Yksi kysymys, joka menee vielä hieman pidemmälle kuin tämä keskustelu. Me keskustelemme nyt sanktioista, jotka kohdistuisivat Portugalin kansalaisiin, ei siis hallitukseen. Tämä romuttaisi portugalaisten luottamuksen Eurooppaan ja luottamuksen koko unioniin. Ja uni- kansalaiset ovat luottavaisin mielin luottamusta ei pidä nyt romuttaa. Haluan nyt lyhyesti kertoa, miksi poliittisesti ja taloudellisesti tämä olisi edes mielekästä nyt ryhtyä tämän tyyppisiin toimiin. Komission täytyisi tämän menettelyn yhdessä asetuksen vuoden 2013 asetuksen mukaisesti tarkastella, mitä relevanttia tietoa on saatavilla niistä vaikutuksista, joita rakennerahaston varojen kes- maksujen keskeyttämisellä olisi yhteiskuntaan ja talouteen. Ja sen perusteella komission täytyy katsoa, ovatko toimet oikeasuhtaisia, kohtuullisia. Meidän täytyy puhua myöskin siitä, että määrärahojen sitominen vain keskeytettäisiin, mutta tämä ei saa vaikuttaa varsinaisiin maksatuksiin, pelkästään sitoumuksiin. Tällä kaikilla olisi kuitenkin erittäin kielteistä vaikutusta. Tämä olisi poliittisesti erittäin rankaisevaa hetkellä, jolloin Portugali on saanut suuria ponnisteluita aikaan, ja tämä myöskin romuttaisi sijoittajien luottamuksen, ja loppujen lopuksi Tämä vaikuttaisi myöskin maan ulkopuolelle käsin, mikäli joitakin hankkeita ei saataisi toteutettua ja uusia työpaikkoja voitaisiin luoda. Ja silloin koko talouden elpyminen vaikeutuisi, hidastuisi. Neuvosto päätti, että Portugali ei pidä ranka- rangaista sakoilla. Ja asetuksen 11.2007 vuoden 2011 asetuksen asettamia kriteereitä tarkasteltiin tässä yhteydessä. Portugali on saanut suuria edistysaskeleita aikaan. Julkinen vaje oli 8,6 prosentista saatu laskettua 3 prosenttia vuonna 2015 suhteessa huippuvuoteen. Olemme luvanneet komissaria myöskin, että toteutamme rakennerahauudistuksia, ja niitä on toteutettu. Vaikutukset tulevat vielä näkymään. Kyse on uudistuksista, joilla on saatu aikaan talouskasvua talouskasvu on mahdollistunut näiden uudistusten myötä. Mikäli laman aikana olisi, nyt kun laman aikana on saatu näitä uudistuksia aikaan, tämä on merkittäviä sosiaalisia kustannuksia, yhteiskunnallisia kustannuksia Portugalin yhteiskunnassa. Yli 17 prosenttia oli työttömiä, hyvin paljon on pitkäaikaistyöttömiä. Ja suuri maahanmuuttoaalto on saman aikaan tullut maahan, suurin yli 40 vuoteen, joten täten me näistä meidän ponnistuistamme on ollut merkittäviä seuraamuksia. Neuvosto sanoi lisäksi, että vuonna 2016 2,5 prosentin vaje tavoite edellyttää edelleenkin rakenteellisia uudistuksia ja ponnisteluita. Portugalin hallitus on luvannut, että näihin kyllä päästään euroryhmässä. Näitä ponnisteluita on ylistetty, niillä on annettu, annettu kiitosta. Toivon mukaan eurooppalaisten kumppaneiden kanssa yhteistyössä noin tavoitteisiin päästään. Yksi prosenttia on tällaisessa ylijäämää ja nimellisessä vaje 2,4 prosenttia tuleman tasona. Paras 40 vuoteen rakenteen mukautukset ovat 0,8 yksikön verran kasvussa. Riisten ajamien menettelystä Portugali tulee pääsemään pois. Monet sosiaaliset ja taloudelliset uhraukset on tehty ja nyt voimme pikkuhiljaa ryhtyä toteuttamaan näitä tavoitteita. Ja näissä olosuhteissa ei voitaisi ymmärtää, miksi maata rangaistaisiin. Kansalaiset Portugalissa ei Euroopassa muutenkaan tällaista ymmärtäisi kun varsinkin pyritään sosiaaliseen solidarisuuteen ja taloudelliseen hyvinvointiin Euroopassa. Nyt meidän, meidän täytyy tarkastaa, missä tilanteessa ollaan, kun on kyse esimerkiksi investoinnista, ja monet vaikuttavat toimet vuonna 2014-2015 vuonna on toteutettu, ja näinä vuosina, vaikeina vuosina, Portugal on tehnyt valtavia ponnisteluita. Me tiedämme nyt, että vajemenettelyn mukanaan tuomata oikaisuutta ovat johtaneet siihen, että vaihetta on voitu pienentää. Tiedän myös niin ikään, että vuoden 2017 talousarviossa julkisen talouden vakiinnuttamista jatketaan edelleenkin. Me pyrimme vakauttamisen vakauden aikaansaamiseen ja kasvua ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta pyritään vahvistamaan. Haluamme kaikki mukaan ottavaa kasvua. Se on erittäin tärkeää inklusiivista kasvua. Työllisyys on kasvanut kahdella prosentilla ja kun työttömyys on noin 15 prosentin luokkaa, se on laskenut. Tämä on johtanut siihen, että 10,8 prosenttia on nyt enää vain työttömyystaso verrattuna aiempaan 15 prosenttiin. Moniin toimiin on ryhdytty ja meidän vastauksemme on, kannattaako nyt maksatukset keskeyttää vastauksemme en, koska tämä olisi, ei, koska tämä olisi tavoitteiden vastaista. Rakenneuudistuksia täytyy jatkaa. Ja meillä on myöskin kansallinen ohjelma, jota toteutetaan maankohtaisten suositusten mukaisesti, jotka komissio meille on antanut. Ja komissio on annettu meille suurta kiitosta tästä ohjelmasta ja sen toteuttamisesta. Me viimme tätä ohjelmaa eteenpäin. Eurooppalaiset rahastot ovat meille erittäin tärkeitä, kun pyritään saamaan julkisia ja yksityisiä investointeja, investointia aikaan. 78 prosenttia, eli yksi miljardi saatiin lisää rahoitusta ja miltei kaksi kertaa, eli kolme prosenttia on kasvua ollut kaksi kertaa niin paljon kuin Euroopassa keskimäärin. Eli tai pikemminkin nämä varaston varojen käyttö on paljon kaksi kertaa suurempaa Portugalissa kuin EUn alueella keskimäärin. Ja nyt kun ollaan uudistusten suhteen vasta näkemässä pikkuhiljaa tulosta, niin tässä on suhteessa tällaisia toimisi erittäin ikäviä vaikutuksia. Afrikassa ja Latinalaisessa Amerikassa on markkinoilla ollut suuria vaikeuksia. Tällä on ollut vaikutusta minun maanitilanteeseen. Meidän täytyy saada luottamusta palautettua pikkuhiljaa taas uudelleen. Ja mikäli varojen maksatukset keskeytettäisiin, tällä olisi erittäin kielteistä vaikutusta meidän hyvinvoinnillemme ja taloudellemme. Vaikutukset, joita koituisi rakennevarahaston varojen keskeyttämisestä, olisivat erittäin ikäviä ja kuten sanottua, silloin viime vuosien ponnistelut ja valtion talouden, julkisen talouden vakiinnuttaminen asettaisiin silloin vaakalaudalle. Haluaisimme sosiaalista kehitystä ja työllisyyttä parantaa, ja silloin kaikki tämäkin vaarantuisi, mikäli maksut keskitettäisiin. Varat ovat erittäin tärkeitä myöskin tulevien investointien kannalta Portugalissa. Vielä lopuksi haluaisin vielä sanoa, kuinka tärkeä rooli Euroopan parlamentilla on, kun mikäli nämä sitoumuksetta jäädytettäisiin. Tämä olisi vastoin niitä päätöksiä, joita on tehty, kun päätettiin sakosta luopua. Tämä olisi erittäin kielteistä vaikutusta. Silloin ihmiset kääntäisivät selkänsä koko Eurooppa-hankkeelle. Eikä tämä olisi myöskään legitiimiä, mikäli komissio nyt ryhtyisi keskeyttämään näitä maksuja jonka kiristys olisi vaarassa. Meidän täytyy kunnioittaa tavoitteita, joita on kasvu- ja vakaussopimuksessa. Sen säännöksiä täytyy kunnioittaa. Koko eurooppalaisten instituutioiden uskottavuus perustuu siihen, että olemassa olevia sääntöjä kunnioitettava. Meidän täytyy tehdä kaikkemme myöskin eurooppalaisten instituutioiden tasolla, jotta voidaan Eurooppa-hanketta viedä eteenpäin. Eurooppa Portugali on osa tätä Euroopan rakennushanketta. Portugalin kansa haluaisi jatkossakin toimia aktiivisesti ja viedä eteenpäin tätä Euroopan rakennusprojektia. Start uh, now with the uh, Ikompa slot. Uh, no niin, nyt annan puheenvuoron Paltsille. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Arvoisa ministeri, kiitoksia, että kiitoksia siitä, että nyt täällä tämän jäsenetyn vuoropuhelun osalta vastaatte meille. Ja haluaisin nyt sitten esittää kysymyksen. Budjettiluonnos vuodelle 2017 on sellainen, että lähdette 1,5 talouskasvusta teidän maanne osalta. Mutta komission kohdalla kasvuodotukset ovat selkeästi matalammalla tasolla. Espanjassa me kuulimme juuri herra de Guindosia ja siellä 2,5 prosenttia on tuo talouskasvuodote. Ja siinä on selkeä ero, vaikka monemmat kansantaloudet perinteisesti ovat olleet liittyneet toisiinsa. Joten minua kiinnostaisi, miten te voitte selittää nämä erot. No ehkä tämä liittyy myöskin siihen, että Portugalin vienti on riippuvainen ainoastaan muutamasta sektorista ja vientiä vienti keskittyy vain muutamaan maahan, Brasilian, Kiinaan ja pari muuhun. Jotta nämä tehokkaat toimenpiteet saadaan vietyä läpi, Portugalin täytyy edelleenkin vakauttaa julkista talouttaan. Tehän myöskin sanoitte tästä jo jotakin, mutta kysymykseni kuuli, että miksi nyt tässä tilanteessa esimerkiksi työviikkoa ollaan lyhentämässä 35 tuntiin julkisella puolella. Ja varmasti yksityisellä puolella myöskin seurataan ja tämä sitten taas vähentää kilpailukykyä ja myöskin lisää valtion menoja. Kiitoksia ja Perez, olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja arvon ministeri. Te varmasti puntaroitte tämän dialogin merkitystä ja sitä tärkeyttä, mm, jonka parlamenttikin näkee tässä keskustelussa. Kun ajatellaan tämän keskustelun painoarvoa, niin on ymmärrettävä, että ainoastaan espanjalaiset ja portugalilaiset eivät voi puuttua tähän keskusteluun myös muut, mekin keskustelemme, haluamme käyttää puheenvuoroja täällä ja haluamme toki ilmaista tyytyväisyytemme niihin ponnistuksiin, joihin olette ryhtyneet. Mutta kun te olette puhuneet komissarin kanssa, niin te olette jo viitanneet niihin riskeihin, joita saattaa avautua, joita saattaa tulla, kun jo edes puhutaan rakennerahastojen maksujen keskeyttämisestä Portugalissa, kun ajatellaan kuinka tärkeitä nämä, nämä investoinnit ovat, nämä investoinnit, joita rakennerahastojen käyttöönotolla voidaan saada aikaan. Että saattaako tämä vaikuttaa investointipäätöksiin teidän maassanne? Ja te puhuitte aika paljon elvytysstrategiasta. Jos rakenne, sen lisäksi, että rakennerahastoja, äh, rakennerahastomaksuja ei keskitytä, niin onko pari muuta äh, asiaa tointa, jotka teidän mielestänne ovat oleellisen tärkeitä? Esimerkiksi äh, Junckerin investointirahaston investointisuunnitelmat. Nyt en näe ECRn puhujaa, joten ALDE saa puheenvuoron. Sambo. Gracias, señor presidente, muchas gracias, señor ministro, por su presencia. Oikein paljon kiitoksia, arvon ministeri. Tässä puhuttiin monista aihepiireistä ja keskitytte myöskin siihen, miten groteskia olisi keskeyttää nämä rahaston maksut Portugalissa jopa enemmän näin luvuista, että julkisten investointien kohdalla olette vielä riippuvaisempia näistä rahastoista, joten tämä olisi teille kyllä hyvin vakavaa. Se vaikuttaisi hyvin syvästi maahanne. Teillä on parlamentin tuki. Kun sanomme, että näin ei voida tehdä, tämä olisi sopimatonta. Nämä ovat maita, jotka ovat jo heikossa kunnossa, imago on heikko ja niin poispäin. Mutta tähän täytyy kuitenkin sanoa, että ongelma on edelleen olemassa ja Portugalissa tämä on kyllä hyvin vakavaa, että on näin suuri alijäämä. Sillä myöskin maan ranking tai arviointi siitä, on riippuvainen tästä ja sanon aina edelleen, että me olemme kyllä väärässä, jos me nyt tällaisia sanktioita käytämme. Se on absurdia. On absurdia päättää tällaisista toimenpiteistä, joilla on hyvin suuria yhteiskunnallisia vaikutuksia. Eihän näin voida tehdä, jos on alijäämä, että sitten näitä maata otetaan vielä muita tärkeitä rahoituslähteitä pois. Seuraavaksi Vegas Kuesta, eikö? Kyllä, siellähän te olette. Eh, nós temos eh, uma posição de princípio contra. Meillä on perustavanlaatuinen kanta. Me vastustamme tätä makrotalouden vakauttumista ja kaikkia näitä ehdollistamisvälineitä, joita tässä käytetään. Ja meidän täytyy siis sanoa, että vastustamme täysin sitä, että rahastomaksut keskeytettäisiin. Tämä tarkoittaisi myöskin sitä, että Euroopan unionin kohdalla kohesio asetetaan kyseenalaiseksi. Tästä syystä olemme sitä mieltä, että tämä ongelma täytyy nyt ottaa esille, etenkin neuvostossa. Sillä muutenhan tässä jaetaan aivan sietämätöntä painostusta ja tämä sitten tulee johtamaan kriisiin. Tässä täytyy ryhtyä erityisiin toimenpiteisiin, jotta kriisistä päästään eteenpäin. Se täytyy tehdä Euroopan unionin talousarvion sisällä. Talousarvio supistuu jatkuvasti, se on entistä vähemmän solidaarinen ja se soveltuu entistä heikommin uudelleen jakamiseen ja troikan toimenpiteet, jotka ovat aloittaneet tämän talouskriisin noidan kehän. Myöskin Junckerin suunnitelmaa täytyy toteuttaa eri tavalla. Varat täytyy jakaa oikeudenmukaisemmin. Nämä ovat tärkeitä asioita, jotka meidän täytyy myöskin ottaa huomioon. Kiitos. Sí, muchas gracias. Um, bueno, yo quería en primer lugar agradecer al... Kiitoksia. Kiitoksia kovasti. Ensinnäkin haluan kiittää Portugalin ministeriä siitä, että osallistutte tähän kokoukseen. Me olemme seuranneet tilannettanne kiinnostuneena. Minun ryhmäni vastustaa tietysti lujasti näiden maksujen keskeyttämistä. Se olisi täysin epäreilua näinä aikoina, kun Portugalin hallitus on kuitenkin ryhtynyt, ryhtynyt merkittäviin toimiin. On muun muassa uusi perintövero ja niin edespäin. Tämä on yksi sosiaalisen oikeudenmukaisuuden toteuttamisen keino. Teillä on muitakin uusia veroja ja toimia, joihin olette ryhtyneet ja kaikki tämä tietysti on toisaalta johtanut siihen, että portugalilaiset joutuvat ähm, kaivamaan kuvettaan. Ja se johtaa tietysti jonkinlaiseen kärsimykseenkin. Ja kun näihin toimiin nyt on ryhdytty, eh, ja ne ovat parantaneet taloudellista tilannetta, niin siksi vastustamme kyllä sanktioita. Sitten vielä kaksi puheenvuoroa Ekonilta Valetic ja sitä ennen A. Pereira. Thank you very much, Mr. President. Kiitoksia, puheenjohtaja. Voisin esittää kysymyksen ministerille. Eilen euroryhmän puheenjohtaja erittäin tiukaan sävyyn totesi, että mitään uudelleen neuvotteluta ei tulla harjoittamaan Portugalin velasta. Sen jälkeen, mitä viime viikolla esitettiin euroryhmässä, hän tyrmäsi ajatuksen mistään Velka velkasaneerausjärjestelystä Portugalin kohdalla, koska Portugali ky- kykenee itse maksamaan oman velkansa, näin sanoi. Kreikan osalta mitään tällaista varmuutta ei ole. Nyt ei pidä siis sekoittaa Portugalia Kreikkaan, koska Kreikka on talouden sopetusohjelmassa mukana. Par- Portugalin edellisen hallituksen aikana onnistui menestyksekkäästi pääsemään ulos tästä samaisesta ohjelmasta, joten ne ovat eri asemassa nuo kaksi maata. Portugalilla on valtaisa julkinen velka. Japanilla ja joillakin muillakin mailla on niin ikään suuri velka. Nyt kun puhutaan velkajärjestelyistä, nyt on esitetty huolia sen osalta, onko Portugalin oikeilla raiteilla sen politiikan osalta. Kuinka voimme olla varmoja siis siitä, että teidän politiikkanne tuo toivottua tulosta ja että teidän analyysinne perustuu oikeille olettamuksille? komissio ja euroryhmä ovat sopineet Portugalin kanssa asioista tiettyjen olettamien pohjalta. Meidän täytyy tietää, ovatko ne oikealla pohjalla olettamukset. Kiitos nyt Kiitoksia puheenjohtaja arvoisa valtiovarainministeri. Me vahvistamme tänään jälleen kerran, että parlamentin enemmistö vastustaa rakennerahastomaksatusten maksatusten keskeyttämistä, koska se olisi epäoikeudenmukainen ja kielteisiä vaikutuksia tuova toimenpide. Mutta me tiedämme kyllä myöskin, että se olisi myöskin absurdia näiden edellisten lisäksi. Portugali ei tarvitse kannustimisia sille, että se pitää säännöistä kiinni siitä syystä, että Portugali on jo pitänyt kiinni alijäämäsäännöistä. 2,4 prosenttia tänä vuonna, 1,6 prosenttia ensi vuonna. Ja budjetti, jonka olette esittänyt, tarkoittaisi sitä, että primäri ylijäämä olisi korkeampi ensi vuonna kuin koskaan aikaisemmin. Tämä on absurdia. Näin absurdi keskustelu, joka tämän lisäksi on myöskin kestänyt jo tovin. Se on vielä absurdimpaa se, että tämä jatkuu näin kuukausitolkulla. Neuvostossa on keskusteltu todella pitkään siitä, esimerkiksi heinäkuussa, että mihinkään toimenpiteisiin ei olisi jo ryhdytty, sitten kyse oli sakoista, nyt on marraskuu ja edelleenkin keskustelut ovat käynnissä. No todennäköisesti epätietoisuus on myöskin kielteistä Portugalin taloudelle – Tästä syystä onkin tärkeää, että vihdoin ja viimein nyt tämä absurdikeskustelu keskeytetään. Muito obrigado, Presidente. Muito obrigado, senhores uh, eurodeputados. Um... Kiitoksia, arvon edustajat. Portugalin kansantalouden kasvu on viime vuosien aikana ollut melko kestävällä pohjalla vuonna 2016 kasvu on myöskin nopeutunut. Olemme siis voineet havaita, tai olemme tarkastelleet tätä vuosi neljänneksittäin, ja jokaisen vuosi neljänneksen kohdalla kasvu on kiihtynyt. Tämä kasvun nopeutuminen on hyvin tärkeää, kun ajatellaan talouden elpymistä. Ja myöskin se, mitä voidaan nyt nähdä työmarkkinoilla on ollut mielenkiintoista. Minähän totesin jo, että uusimmat luvut osoittavat sen, että työllisyys on kasvanut 2 prosenttia. Jos nyt katsotaan esimerkiksi sosiaaliturvarekistereitä, niin luvut ovat jopa korkeammat. Sieltä voidaan nähdä, että kasvu on ollut yli 3 prosenttia työllisten osalta, jotka ovat sosiaaliturvarekisterissä Portugalissa verrattuna viime vuoteen. Nämä ovat hyviä indikaattoreita työttömyyskorvausten määrä on laskenut edelleen. Nämä ovat kaikki sellaisia lukuja, jotka osoittavat, että me todellakin olemme dynaamisempia taloudessamme. Tässä mainittiin jotakin talouskasvusta ja erosta Espanjaan. Ja tämä liittyy tähän rahoitusjärjestelmään. Espanjan taloudessa painotettiin enemmän rahoitusjärjestelmää, mutta Portugalissa tämä oli hyvin paljon rajoitetumpaa. Kun nykyhallitus viime vuoden lopulla mm, äh, pääsi valtaan, niin tässä rahoitusjärjestelmä vakautettiin ja me saimme vietyä hyvin paljon toimenpiteitä läpi tässä mielessä. Me saatoimme käyttää tätä kasvutekijää hyväksemme. Ja näin sitten talous sai enemmän voimavaroja viennit tänä vuonna Portugalissa. Viennin osuus on kärsinyt siitä, että tietyt markkinat ovat kehittyneet siihen suuntaan, kun ovat kehittyneet. Ja, ja tähän on liittynyt ongelmia. Ne maat, jotka te mainitsit, eivät ole niinkään merkittäviä kokonaiskaupan osalta. Brasilia 1,5 prosenttia, vain Angola 3-4 prosenttia, mutta äh, menneisyydessä nämä, näiden kas, maiden osuus kasvudynamiikassa oli erittäin suuri, mutta ikävä kyllä näin ei enää ole eri syistä. Portugalin yritykset ovat tehneet jotakin hyvin merkittävää. Ne ovat painottaneet ja saaneet markkinaosuuksia uusilta markkinoilta – Äh, esimerkiksi Euroopan unionin äh, kypsemmiltä markkinoilta. Viennin kasvu Euroopan unionin vuonna 2016 on äh, yli tuonnin näistä maista, joten me pyrimme Portugalissa kansainvälistämään enemmän yritykset ovat reagoineet Ja juuri näin tapahtui. Ja julkistalouden vakauttaminen on täysin välttämätöntä meille Portugalissa ja hallitus ottaa nämä kysymykset erittäin vakavasti. Talouden vakauttaminen on prioriteetti. Velvoitteet, jotka otimme kantaaksemme euroryhmässä, no nyt on olemassa tuorempia tietoja mm, taloudesta. Me olemme esittäneet ne ja tämä on aivan äärimmäisen tärkeä puite Portugalin taloudelle. Tänä vuonna olemme ryhtyneet toimenpiteisiin tässä suhteessa ja me haluamme pois tuosta alijäämästä. Julkinen sektori Portugalissa joutui tekemään hyvin suuria myönnytyksiä. Palkat on jäädytetty vuoden 2009 jälkeen. Ja toimenpiteet, joihin ryhdymme, ovat sellaisia, että myöskin julkishallinnosta haluamme tehdä kasvutekijän – ja teemme muutoksia julkishallinnon puolella, niin kuin tekin mainitsitte. Mutta meillä on hyvin selkeät määräykset ja toimenpiteet, joita tulemme myöskin soveltamaan. Totta kai on hyvin paljon riskejä Portugalin taloudelle. Edustaja Beres mainitsi tämän, mutta myöskin muut edustajat painottivat rahastojen merkitystä rahastot ovat äärimmäisen tärkeitä, kun ajatellaan julkisia ja yksityisiä investointeja Portugalissa. Me olemme nyt kasvun dynaamisessa vaiheessa ja hyvin hankalasta tilanteesta tässä on menty eteenpäin. Tästä syystä nämä rahastot ovat meille niin tärkeitä. eurooppalainen sitoumuksemme on hyväksytty. Se on selkeä Euroopassa ja Portugalissa. Me sanoimme hyvin selvästi, että emme aio toteuttaa velkojemme uudelleenjärjestelyä se, mitä nyt tänä vuonna on sanottu ja tehty, ja mikä on myöskin talousarvion luonnoksessa vuodelle 2017 nähtävissä, nähtävissä, on tuo velkataakan pienentäminen. Eli tässä on jatkuvia ponnisteluja näköpiirissä. Me voimme jatkaa tällä kasvun dynaamisella tiellä. Meidän ponnistelujen ja yhteisön rahastojen pohjalta. Jos näitä rahastoja ei olisi, toimemme olisivat hyvin rajalliset. Säännöstä kiinni pitäminen, niin kuin edustaja Pereira totesi, se on meidän motto hallituksessa. Vaikka joka kuukausi aina tulee raportteja ja esitetään kysymyksiä. Niin ongelmat vain jatkuvat. Nyt tämä täytyy saattaa päätökseen ja nyt päätän myöskin tämän vastauksen. Portugali toimii eurooppalaisen projektin puolesta ja sen tavoitteiden puolesta. Uh, we continue. No niin, nyt jatkamme sitten toisella kysymysosiolla. Edustaja Van Nistelrooy, olkaa hyvä puolitoista minuuttia. Thank you very much. Um... Kiitoksia kovasti. Ensinnäkin haluaisin sanoa, että tämä vuoropuhelu tuo kyllä tuloksia muassaan, koska on parempi keskustella keskenämme ja kuunnella toisiamme kuin keskustella toinen toisistamme ja kuunnella komissiota, joten ihan eri ilmapiiri. Toinen asia on se, että tehän suhtaudutte myönteisesti kohesiopolitiikkaan ja toivotaan, että neuvostokin seuraavassa MMF keskustelukierroksessaan on samaa mieltä, koska sehän tuo paljon julkisten investointien saralla. Se on omiaan elvyttämään taloutta. Eli nämä asiat ö, saavat minut onnelliseksi. Kolmas kommenttini liittyy siihen, mitä täällä sanottiin. Ö, nolla keskeytyksestä ja ylipäänsä keskeytyksestä, niiden välillähän on eroa, mutta mitkä ovat luvut? Voitteko te kommentoida? Jos kaikkea ei, kaikki ehtoja ei täytetä ja niin edespäin, e, eikä tapahdu mitään nolla keskeytystä, niin ehkä voitte tote, kommentoida tätä tilannetta. Minulla olisi ehdotus. Minä tein tämän myös komissioiden kanssa keskusteltaessa. Jos komission kanssa alkaisitte keskustella uudesta välineestä, josta me äänestämme täällä parlamentissakin ensin Ekon valiokunnassa ja sitten ää, muualla. Mehän tulemme äänestämään uudesta tällaisesta rakennevälineestä. Sillä voidaan saada uutta pökköä pesään rakenneuudistuksissa. Ehkä olisi hyvä ö, hypätä tämänkin tähänkin, tällekin satulalle. Ja sen sijaan, että odotetaan vaan, että komissio ei tee mitään. Kiitoksia ja sitten Kotsolino. Lei gran parte. Te oikeastaan jo vastasittekin moniin kysymyksiin, joita olisin tehnyt, joka liittyy ähm, tämän näiden maksatusten äh, keskeyttämiseen. Mehän olemme keskustelleet tästä asiasta jo noin kolme kuukautta olemme keskustelleet siitä, minkälaisia vaikutuksia sillä saattaisi olla niille toimille, joihin on jo ryhdytty, mitä sillä olisi vaikutuksia yrityksiin, mutta myös Euro- Portugalin kansalaisten luottamuksen kannalta. Mm, eli oikeastaan kaikki vastauksetkin on jo saatu keskustelun tässä vaiheessa. Tämä keskustelu jäsenelty dialogi on ollut äärimmäisen tärkeää. On tärkeää, että me komissio, Espanja ja Portugali ovat voineet osallistua keskustelle, koska nyt parlamentissa on suuri enemmistö, ja tämä on varmasti tyytyväisyyden aihe myös Espanjalle ja Portugalille. Eli parlamentti on sitä mieltä, että rakennerahastojen keskeyttäminen erityisesti Portugalin osalta ja tämä ylipäänsä tämä ajatus saa meidät miettimään uudemman kerran sitä, mitä me olemme aikaisempina vuosina tehneet ja saaneet aikaan. Tämä keskusteluhan on kestänyt jo pitkään, mutta ei ole kahta kysymystäkään siitä, ähm, etteikö ähm, tämä liittyisi, liittyisi myös makrotalouden ehtoihin ja niiden noudattamiseen. Tämä on suuri keskustelun aihe niin komissiolle kuin parlamentille. You have the floor. Kiitoksia edustaja Luer seuraavaksi. Thank you. Uh... Kiitoksia. Voisin kiittää myös Portugalin ministeriä siitä, että hän on täällä paikalla. Eurostatin lukemat Portugalin työttömyyden osalta 2,7,2 prosenttia nuorisotyöttömiä. Kysymykseni liittyy samaan, minkä esitin Espanjankin ministerille, mutta en oikeastaan saanut siihen vastausta häneltä. Toivon mukaan te Voitte vastata Portugalin kannalta katsottuna asian. Voitteko antaa esimerkkejä nuorisotyöttömyyshankkeesta, jotka teidän mielestänne eivät toimi ja joita voitaisiin uudelleen tarkastella että kokonaan lopettaa ja varat ohjata sellaisiin hankkeisiin, joiden kautta teidän nähdäkseni saadaan myönteistä vaikutusta aikaan. Van Milden, Kiitoksia Alden puolesta edustaja Van Mildenburg. Kiitos puheenjohtaja. Tietysti artiklan 23 soveltaminen on laitonta Euroopan komissiolle, ja olemme kuulleet tämän myöskin Euroopan komission varapuheenjohtaja Kataiselta. On kaksi kysymystä ministerille. Oletteko samaa mieltä, että oikeusvaltioperiaate soveltuu Euroopan komissioon, niin kuin Portugaliin, kun kyse on artiklan 23 soveltamisesta? Ja toinen kysymykseni kuuluu, mitä toimenpite- toim- mihin toimenpiteisiin on ryhdytty nyt myöskin konsultoinnissa Euroopan komission kanssa, jotta voidaan valmistella, että osa rakenneinvestointirahastomaksuista keskeytetään? Kiitos. Kiitoksia edustaja Marge. Kiitoksia arvon ministeri. Jäsenille vuoropuhelun yhteydessä minulla on ollut tilaisuus sanoa, että mahdollinen päätös rakennevaraston varojen keskittämistä olisi absurdi ja vaarallinen ja tavoitteiden vastainen. Me olemme kaikki sitä mieltä, että olisi suorastaan absurdia nyt ryhtyä näihin toimiin Portugalin kohdalla, koska Portugal tänä päivänä on tietystikin vähemmässä huon paremmassa vajetilanteessa kuin pitkään aikaan. Tilanne on kohentunut. Eurooppa-neuvosto ei ole löytänyt riittävää syytä ryhtyä taloudellisiin sanktioihin, joten en ymmärrä, miten olisi mahdollista sitten löytää jotakin syitä, jotka johtaisivat päätöksiin keskeyttää maksatukset rakennerahastovaroista. Artikla 23 yleisasetuksessa tarkastelee toimien oikeutusta, oikeudenmukaisuutta, laillisuutta mutta miksi Portugalin kohtelu, mutta ei Ranska, miksi ei Saksa, kun tarkastellaan liiallisia alijäämiä? Tässä kysymys. En nyt toista kaikkea, mitä on sanottu jo, mutta kysymys, joka meidän kannattaa esittää, on se, miksi nyt on ryhdytty tällaisen absurdiin toimintaan, joka on suorastaan mieletöntä. Miksi ei ole makrotalousehtoja käyty sellaisella tavalla, että niiden kauan ataisiin saadaan, saadaan. Miksi tässä näiden yhteydessä otetaan huomioon, että erittäin kipeitä uudistuksia, joita on saatu aikaan. Mikä nyt tällaisen toimin tämä johtaa Euroopan kyllä teille. Minut. Kiitoksia edustaja Vannen puolitoista minuuttia. Kiitoksia puheenjohtaja arvoisa ministeri. Kiitokset myöskin teille siitä, että tulitte meidän kutsumana tänne ja myöskin tässä painotatte parlamentin tärkeää roolia, koska uskon, niin kuin edeltävät puhujat ovat sanoneet, että on todellakin tarpeen, että tässä jäsennellyssä vuoropuhelussa tällä tasolla myöskin voimme henkilökohtaisesti käydä keskustelua. On myöskin tärkeää viitata siihen, että jäsennelty vuoropuhelu ei pääty tänään, vaan että meidän pitäisi jatkaa sitä ja varsinkin vielä kerran myöskin keskustella suoraan komission kanssa ja vaatia siltä, että äh, äh, tuo Äh, artikla 23 äh, vedettäisiin pois seuraavassa äh, päivityksessä. Haluaisin esittää konkreettisen kysymyksen, johon jo edeltävä puhujakin puuttui. Haluaisin hiukan syventää siitä. Me kuulimme, että varsinkin Portugalissa jo makrotalouden ehdollisuus ja rakennerahastojen, aluekehitysrahastojen leikkaamisen uhkaus on johtanut siihen, että tiettyjä päätöksiä ei ole tehty ja myöskin tuet Euroopan sosiaalirahastosta on jo jäädytetty. Voisitteko vahvistaa tämän meille? Voitteko antaa meille tarkempia tietoja siitä, mistä ohjelmista on kyse? Ovatko ne esimerkiksi köyhyyden torjuntaa tai nuorisotyöttömyysohjelmia ja miten suuria nämä leikkaukset ovat? Sitten toisekseen te totesitte, että rakennerahastot ovat äärimmäisen tärkeitä Äh, julkisille ja yksityisille investoinnille Portugalissa. Äh, olen täysin samaa mieltä siitä ja myöskin raportti osoittaa sen, että monilla alueilla rakennerahastot ovat ainoita julkisia investointeja. Voitteko sanoa, mitkä alueet ovat, ovat kohteena juuri kun ajatellaan näitä äh, leikkauksia? Edustaja Damato, yksi minuutti. Minun valtuuskuntani niin, eh, Cinque Stelle-puolueesta vastustamme maksatusten eh, keskeytyksiä niistäkin syistä, joita te itsekin olette kirjeessä 14.9. Eh, esittäneet. Sekä minä että te lienemme yhtä mieltä, että teidän maanne on pakotettu omaksumaan Ähm, ohjelman, joka on tarkoittanut kansalaisille verta ja kyyneliä. Ja siksi on väärin, että teille sälytettäisiin tällainenkin rangaistus. On erittäin tärkeää, että esimerkiksi minimipalkan avulla taataan säällinen elämä kaikille kansalaisille mielestäni on niin, että tällainen, tällainen rangaistus saattaisi johtaa siihen, että kaikki uudistukset vain lykkäytyisivät ja elpyminen lykkäytyisi. Me olemme täällä parlamentissa kaikki huolissamme ja me olemme jatkossa lainsäädännössä aiomme ottaa huomioon tämän asian. Anteeksi, minun piti keskeyttää. No niin, koska meillä ei enää ole aikaa. Aika on täysin loppu. Annan puheenvuoron muiden valiokuntien edustajille. Budjettivaliokunnan puheenvuoron saa herra Fernandes, puolitoista minuuttia. Kiitoksia puheenjohtaja, arvon ministeri, arvon kollegat, minä edustan täällä budjettivaliokuntaa. Me vastustamme rakennerahasto- ja investointirahastovarojen keskeytyksiä Portugalin kohdalla. Muistan, että vuonna 2015 alijäämä oli alle 5 prosentin luokkaa, tai alle 3 prosenttia, 2,59 prosenttia kansallisen tilastokeskuksen mukaan oli tuo luku tuona vuonna. Joten ja kasvu oli myöskin 1,6 prosenttia. Tämä tarkoittaa sitä, että Portugali kunnioittaa kasvivakaussopimusta. Ja liellisiä alijäämiä koskeva menettely koskaan olisi pitänyt ylipäänsä ottaa käyttöön. Nyt pitäisi tästä tehdä loppu. Parlamentin kanta on, että parlamentin suuri enemmistö vastustaa tätä toimeen, ehdotettua toimenpidettä. Minä olen vakuuttunut siitä, että näitä maksatuksia ei keskeytytä hyvistä syistä on päätetty, että mitään sanktioita ei langeteta, koska on olemassa painavia syitä vastustaa tällaista, koska tällaisia rankkoja seuraamuksia Portugalissa ihmisille, nuorille, maanviljelijöille, vanhuksille ja muille. Herra ministeri, totesin vielä, että mitä tulee talousarvion valvontatoimiin, onko jotakin toimia, joista, joihin ette ole pitäytynyt tai joihin ette ole turvautunut, tai onko joitakin, tai kysyisin, mikä on tilanne niiden tavoitteiden suhteen, jotka liittyvät työllisyyteen, kasvuun ja tämän tyyppisiin asioihin. Kiitoksia edustaja Iberu, työllisyysvaliokunta. Kiitos. raportissamme 2000 siis mietinnössä, jossa olin esittelijä, vastustimme tätä rahastomaksujen keskeyttämistä ja sanoin jo, tässä oli siis suullinen kysymys kyseessä, jonka esitin komissiolle. Kyseessä olivat ponnistelut vuodesta 2011 ja 40 vuoden jälkeen Portugali onnistui laskemaan alijäämää noin 7 prosenttiyksiköllä. Ja ei tässä nyt todellakaan mitään sanktioita sitten eh, tarvita. En ymmärrä näitä toimenpiteitä. Tämä olisi voitu myöskin välttää, jos eh, Portugalin hallitus olisi myöskin tässä mennyt komission pakeille liittyen tähän alijäämään. Koska nyt tänä vuonna alijäämä oli 2,2 prosenttia. Ja me olemme todellakin eh, kaikki tavoitteet ehdot täyttäneet ja menettely voitaisiin todellakin nyt päättää. On aivan uskomattomia asioita, jos komissio esimerkiksi sanoo, että rahastojen, rahastomaksujen keski, keskeyttäminen ei vaikuttaisi mihinkään koska se ei vaikuttaisi mihinkään työpaikkojen luomiseen tai muuhun, että se vaikuttaisi vasta 2019, jos tässä nyt ei tehtäisi mitään. No tässä on nyt vielä, toinenkin vastaus ja parlamentti todellakin tekee kaikki toisiinsa. Oikea, oikeisto ja vasemmisto pyrkii puolustamaan tätä. Meidän täytyy kysyä, että haluammeko jatkaa vielä tätä naurettavaa prosessia. Vai onko Portugalille olemassa tulevaisuutta? Kiitoksia. Onko meillä Agrista, maatalousvaliokunnasta edustaja? Edustaja Merol. Thank you, madam. Kiitoksia, puheenjohtaja. Kiitoksia, puheenjohtaja. Ministeri on sosialisti ja itse edustan oppositiota. Ja, ja kun sanotaan, että mutta kun ylipäänsä puhutaan tästä prosessista, niin tämä prosessi on suuri häpeä pilkku Euroopassa. Vajetta oli, mutta nyt vaje on alle 3 prosenttia. Ja maa on pystynyt vähentämään vajetta yli 12 prosentista alle 3 prosenttiin. Kuitenkin sitä uhataan edelleenkin sanktioilla. Vuonna 2015 valtionvarainministeri Hollande ja Moskovic, joka nyt on komissaari, sanoivat, että, tämä menettely ei päde Portugaliin tai sitten pätee. Ranskan kielellä hän sanoi, että hän Suuret maat sanovat, että he ovat suuria ja maita ja niillä on suuri armeija ja diplomaattinen kalusto ja niin poispäin. Mutta kyllä Portugalillakin on diplomaattikonistonsa ja meillä on hieno uljas historia Ranska on Ranska, ei minä arvostan Ranskaa valtavasti, mutta Portugali on Portugali. Ei, Portugali on yhtään vähempää tarjottavaa kuin Ranskalla. Nyt pitää lopettaa tällainen puhe. Minun täytyy nyt antaa tässä vielä muille edustajille puheenvuoro. Herra Ferreira seuraavaksi. obrigado, senhora presidente, senhor ministro. Kiitos arvon puheenjohtaja, ministeri. Hienoa, että olette täällä tänään tykönämme, herra ministeri. Ei voi hyväksyä sitä, että Portugalia nyt painostetaan ja asetetaan sille poliittisia ehtoja. Nämä ovat asioita, joita on, tai, tai ehtoja, joita on asetettu pelkästään vain ja ainoastaan Portugalille. Tällä hetkellä me kamppailemme Euroopan unionin tasolla nyt Euroopan murenemassa ja rakenne- ja investointirahastot erittäin tärkeitä. Portugalia emme voi hyväksyä jo täällä mainittuista syistä sitä, että maksut keskeytettäisiin. Nyt on nimittäin kyse seuraavasta. Seitsemän vuotta kehityskausi vuoteen 2020 saakka on kausi, jolla Portugali joutuu maksamaan 60 miljardia velkaa takaisin. Ja eurooppalaiset on, että erittäin vastuuttomalla tavalla, mikäli jatkuvasti puhutaan näistä seikoista. Ei mitään kohdiselta silloin synny, mikäli jatkossakin tällä tavalla toimitaan Portugalin ja muiden maiden kohdalla asettamaan tällaisia vaatimuksia. Mailta viedään tarpeelliset resurssit, investoinnit ja talouskasvu pois. Kiitos. Continuing this way, Minister, in the end of our meeting. Oh, uh, I have two Minulla on vielä kaksi Regin edustaja. Edustajat Ruiz ja Rodriguez, voitteko 30 sekunnissa sanoa, minkä haluatte sanoa? Obrigado, Sr. Presidente. Por tudo aquilo que foi dito aqui, eu acho que é fácil. Kiitoksia, olisin vain sanoa seuraavaa. Aivan yksinkertainen sanoma. Portugalille ei aiota antaa sakkorangaistusta joten maksatuksia ei pidä myöskään keskeyttää rakennerahastoista. Portugali kärsisi tästä. Portugali on jout, Portugalista on joutuneet luopumaan jo suurista osasta palkkaansa ja suuria ponnisteluita ja uhrauksia on jo tehty. Me olemme päässeet jo tavoitteisiin, jotka meille asetettiin, ja nyt kun tavoitteeseen on päästy, sitten ryhdytään tämän tyyppisiin toimiin. Uotan sanktioilla Portugali ja Espanjaa. Eräministeri säännöstä täytyy tietenkin pitää kiinni, niin kuin täällä on todettukin. Ja meidän täytyy varmistaa riittävä joustavuus toisaalta. Joudun keskeyttämään. We don't have a chance to hear the minister. Meillä ei ole enää mahdollista kuulla ministeriä. 30 sekuntia edustaja Rodriguezille. Ihan lyhyesti vain. Todella lyhyesti. Me olemme samaa mieltä siitä, että koko tilanne on täysin absurdi. Herra ministeri, haluaisin esittää teille kysymyksen, täysin selkeän kysymyksen. Miten te arvioitte tilannetta, mikäli maksatukset keskitettäisiin? Olisiko te tämä teidän mielestäni hyvä tapa pyrkiä tasoittamaan talouden epätasapainoa tässä maassa? Four. Kiitoksia arvon ministeri. Saatte puheenvuoron. Aika on rajallista, mutta toivottavasti nyt voitte vastata kuitenkin kysymyksiin. Kiitoksia puheenjohtaja. Yritän puhua lyhyesti. Ja olen yrittänyt yhdistää tässä näitä aihepiirejä sen sijaan, että vastaan näihin kysymyksiin erikseen ja puhun englantia. Vamos eh, tentar então em português. O que, eh, o que eh, eu eh, gostaria de dizer, e eu vou responder em termos de cada um dos tópicos que foi levantado. Niin, minä nyt puutun näihin yksittäisiin aihepiireihin, jotka otitte esille. Rahastomaksatusten keskeyttäminen. No, on täysin selvää, että sitä ei voi tehdä. Ja tästä syystä totesin myös, että toimenpide täytyy poistaa. Siihen ei saa ryhtyä. Ja meidän täytyy myöskin muotoilla päätökset selkeästi, että ihmiset voivat ymmärtää. Nämä ihmiset, joiden takia näitä uudistuksia täytäntöön pannaan, joita varten meillä on kansallinen uudistusohjelma, Tämä tapahtuu kohesiopolitiikan kautta ja äh, se liittyy myöskin siihen, että me pyrimme samanaikaiseksi inklusiivista kasvua. Haluamme saada enemmän ihmisiä työmarkkinoille. Ja maastamuutto prosessi Portugalissa viime aikoina on johtanut siihen, että meillä on liian vähän nuoria. Nuoria jotka usein ovat myöskin kohesiopolitiikan tavoiteryhmä. Nämä ovat poliittisia toimenpiteitä, jotka olisivat vaakalaudalla, jos rahastomaksatukset keskeytettäisiin. Ne ovat toimenpiteitä nimenomaan nuorisotyöllisyyteen. Kyseessä on hyvin aktiivinen politiikka, varsinkin tälle ikäryhmälle. Ja kun ajatellaan väestön ikärakenteen kehittymisen muuttumista, niin se on toki myöskin yksi tekijä. Ja kuten sanottu, kasvuun nämä rakennerahastot vaikuttavat, koska niihin liittyy hyvin konkreettisia toimenpiteitä. No mitä sitten tulee alueisiin, joihin maksatusten keskeyttäminen vaikuttaisi aivan erityisesti. Kyseessä olisivat nämä maaseutualueet maan sisäosissa. Ne ovat niitä alueita, mihin virtaa kaikkein suurin osa yhteisön rahoituksesta. Joten kyse on myöskin alueellisesta yhteenkuuluvuudesta, joka on äärimmäisen tärkeä meidän maallemme ja meidän kansallinen uudistusohjelmamme – asettaa tämän kohesion keskiöön ja komissio on arvioinutkin tämän hyvin myönteisellä tavalla. Tästä syystä rakennerahastot ovat erityisen tärkeitä meille. On selvää, että tässä nyt asetetaan skenaario myöskin sitä tapausta varten, että rahoitus keskeytetään. Me kuitenkin luotamme, että tämä ei olisi tarpeen. Ja uskomme, ettei rahastomaksatusten keskeyttämistä sitten kuitenkaan tule. Toimenpiteet, joihin Euroopan tasolla tulisi ryhtyä tarkoittavat myöskin sitä, että Eurooppa ei ole mikään pelkkä sääntelykoneisto. Ja sanoin jo aluksi, että me haluamme ymmärtää Euroopan kansalaisten Eurooppana, ja tästä syystä myöskin kansalaisten tulee ymmärtää Eurooppaa. Ei ole olemassa mitään syytä rahastomaksatusten keskeyttämiselle kansantaloudessa, joka on saavuttanut tavoitteet joka vuosien aikana kerta toisensa jälkeen on kulkenut tätä tietä, joka on pyrkinyt noudattamaan sopimuksen määräyksiä ja velvollisuuksia. Ja jos nyt sitten jatkamme näin, niin meistä tulee epäuskottavia eikä johda siihen, että yhteenkuuluvuutta ja kohesiota saataisiin lisättyä. Meidän täytyy myöskin ymmärtää, että tämä ei ole mikään tehokas toimenpide Euroopan rakennustoimenpiteitä ajatellen. Jos nyt katsotaan, miten tärkeitä nämä rahastot ovat ja miten herkkiä myöskin ne sektorit ovat, joihin ne vaikuttavat, koska tämä koskettaa sellaisia alueita ja ihmisryhmiä, jotka haluavat saada aikaiseksi edistystä. Tämä täytyy konkretisoida jotenkin. Ja se on meidän kantamme asiaan. No lopuksi haluaisin vielä todeta seuraavaa. Portugali suhtautuu erittäin myönteisesti Euroopan unioniin. Olemme Euroopan myönteisiä. Ja tämä näkyy siinä, että todellakin pyrimme täyttämään velvo- velvoitteemme. Tulemme pysymään tässä linjassamme pysymme sellaisessa linjassa, joka saa aikaan kasvua Euroopalle, kaikille Euroopan alueille ja kansakunnille. Tämä on velvoite, jonka Portugali on ottanut kantaakseen sen jälkeen, kun se liittyi Euroopan talousalueeseen, niin kuin se nimi tuolloin oli. Se oli velvoite jo niiltä ajoilta ja haluan vain vahvistaa sen vielä tänään. Kiitos. Uh, Paljon kiitoksia. Kiitokset yksityiskohtaisesta esityksestä ja vastauksista kysymyksiimme. Nyt annan puheenvuoron herra Gualtierille. Hän päättää kokouksen. Kiitoksia. Aivan kuten Nesterloi jo korostikin, niin tämä on täydellimmäisen kiintoisen hyödyllinen vuoropuhelu. Ja se antaa meille luottamusta siitä, että ihan riippumatta siitä, mitä me ajattelemme makrotalouden välineestä, minä jo puhun siitä kriittisesti, niin voimme olla kuitenkin luottavaisia sen suhteen, että komissio, komission ei tarvitse tehdä ehdotuksia maksujen keskeyttämiseksi. Ja me olemme nyt puhuneet myös siitä, että on tärkeää välttää epärationaalista käyttäytymistä, jollaista tämä maksatusten keskeyttäminen olisi juuri edustanut. Tämä oli siis erinomainen ähm, keskustelu. Meidän täytyy nyt hiukan arvioida sitä pähkäillä, joten pyydän koordinaattoreita vielä jäämään tänne muutamaksi toviksi. Kiitoksia ministerille ja kiitoksia myös tulkeille.